Uh, well, good morning, everyone. I think we'll make a start in this um, our far from normal room. Uh, so... Hyvää huomenta kaikille. Tahtoisin toivottaa teidät tervetulleeksi 2014 vuoden IMCO-valiokunnan ensimmäiseen kokoukseen. Toivottavasti teillä oli miellyttävä ja rentouttava joulu uuden vuoden loma. Täällä näki paljon innokkaita kasvoja ja on näkyy täällä olevan kanssa. Hän haluaa puhua varmastikin meille omasta, mietin, omasta asiastaan. Meillä ei ole tätä meidän yleistä kokoussalia. Minä tarvitsisin kyllä nyt kau- kiikarit, jotta näkisin kaikki, jotka täällä ovat. En tiedä, miten tämä näkyy meidän nettiyleisölle. Tämä välitetään netin väli- välityksellä myös lämpimät Tervetuloa toivotukset myös kaikille, jotka seuraavat kokouksiamme verkon välityksellä. Sitten muodollisuuksista voin ilmeisesti hyväksyä esityslistan. Järjestykseen on tullut pieni muutos Mandersin mietin, äh, kun puhutaan Mandersin aloittamisvaltuuksista, niin sen jälkeen Schwab esittelee meille verkkoturvallisuudesta mm, ja niistä tarkistuksista ja sitten minä sitten oman mietintöni ja nyt käsittelen asioita, jotka ovat trilogissa tällä hetkellä. Halusin siihen lisätä ja kertoo sähköisen laskutuksen julkisissa hankinnoissa asian etenemisestä ja Colin Langen on täällä siitä kertomassa. Sitten näistä muodollisuuksista, jotta voimme pitää esityslistan hyväksyttynä. Haluaisin muistuttaa, että kokousasiakirjat ovat myös verkkovälitteisesti saatavissa. Kaikki nämä asiakirjat ovat tässä sovelluksessa, joka on teille tuttu. 27. ja 28. oli meidän kokous ja nämä tämän kokouksen pöytäkirjat luetaan hyväksytyksi, mikäli ei tule huomautuksia. Sitten minä haluaisin siirtyä uusimpiin tietoihin kolminkantaneuvotteluista. Onko Barbara Vaille täällä? No, kenties. Me käymme järjestyksessä Kervailerin radiolaittedirektiivistä. Meillä oli neuvottelut 19. joulukuuta. Meillä on radiolaitedirektiivistä poliittinen sopimus. Ne aiheet, joista me olimme enemmän huolissamme, niin me saimme Vailerin johtajuuden alle erittäin hyviä tuloksia. Minä en mene nyt näihin yksityiskohtiin, mutta ne liittyvät tähän direktiivin soveltamisalaan. Jo siihen piti, pitäisikö tehdä universi, universaali rekisteröiminen radiolaitteille vai öö, ja lisäksi tässä puhuttiin elektronisesta, elektronisista merkinnöistä. Me halusimme että tehdään pieni katsaus tulevaisuuden laitteisiin, kuten älypuhelimiin, jossa on mahdollisuus tarjota erittäin paljon tietoa kuluttajille käyttämällä näitä laitteistojen näitä näyttöjä. Vailla on tehnyt erittäin hyvää työtä ja voisimme häntä tästä onnitella. Meillä on myös kuluttaja turvallisuus ja markkinavalvontaa Mm, tiedän, että esittelijät ovat olleet puheenjohtajavaltion kanssa tiivissä yhteydessä. Me haluamme aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian ja pyydän Soldimosa kertomaan, missä mennään. Olkaa hyvä. Very much and uh, good morning and happy new year to all of you. Kiitoksia paljon ja hyvää uutta vuotta kaikille. Itse asiassa niinkään paljon uutta ei ole teille kerrottavana. Vieläkin odotamme tässä neuvostoa, mutta Kreikka puheenjohtajavaltiona yrittää saada valtuutusta neuvotteluita varten kanssamme. He työstävät tätä asiaa, he kokoustivat eilen, tänään myös pitävät kokouksia ja yrittävät saada toimivaltuutuksen ensi viikolla Koreperissä. Joten meillä vieläkin on mahdollisuus saada aikaan sopimus, jos he saavat tämän neuvotteluvaltuutuksen, mutta toisaalta, niin kuin sanoin jo ennen joulua, ei ole mahdotonta ettemmekö pystyisi neuvottelemaan, joten ehkä jatkamme prosessia täällä parlamentissa ja, ja näin ennen joulua sovinkin varjoistelujen kanssa, että meillä olisi tällainen kaksinainen strategia, että vieläkin työstämme asiaa, yritämme saada aikaan neuvottelut, mutta jos emme tässä onnistu, siltikin yritämme viedä tämän mietinnön täysistuntoon. Samanaikaisesti valmistaudumme neuvotteluihin, mutta valmistaudumme samalla myös äänestämään mietinnöstä täysistunnossa e, aika myöhään, ehkä maaliskuussa huhtikuussa, mutta siltikin haluamme viedä mietinnön täysistuntoon. Mutta me tiedämme ensi viikolla asiasta enemmän. Tämä on suurin piirtein viimeinen mahdollisuus, joka meillä on, mutta vieläkin olemme odottavalla kannalla ja vieläkin toivon, että he pystyvät löytämään kompromisseja. Tiedänkin, että yritetään sielläkin löytää ratkaisuja ja kompromisseja artiklasta 7, tämä kuuluisa Made in kysymys. Vieläkin odotamme tätä kaksinaista strategiaa ja voin antaa teille sitten enemmän tietoja seuraavassa kokouksessa, mutta ensi viikolla siis saamme tietää enemmän. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon tästä tilannekatsauksesta. Meillä on mahdollisuus keskustella tästä myöhemmin kuukauden lopulla 22.23. päivä kokouksessamme ja Kreikan ministeri Hatinakis, joka on kilpailuministeri, hän on vanha kollegamme tästä talosta. Hän on 22. päivä seurannamme kello 15 ja hän on kiinnittänyt henkilökohtaista mielenkiintoa tähän ja olen varma, että poliittiset ryhmät varmistavat, että täällä on suuri läsnäoloprosentti. Ja olen varma, että Schaldemans voi keskustella hänen kanssaan siitä, kuinka hän odottaa tämän asian etenevän. Seuraavaksi siirrymme verkkolaskutukseen ja meillä on nyt sopimus aloittaa tästä neuvottelut ja Colin Langen kertoo meille, kuinka tämän asian kanssa edetään. Ole hyvä. Guten Morgen, Vorsitzender. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Meillä heti IMKon päätöksen jälkeen aloitimme kalenterin kasaamisen sihteeristin kanssa ja eilisestä lähtien meillä on ollut ensimmäinen tekninen kokous ja toissapäivänä työskentelytasolla – Äh, sihteeristöjen kesken. Tänään on ensimmäinen varjojen tapaaminen, 14. tammikuuta on vielä toinen varjojen tapaaminen, sitten 15. tammikuuta ensimmäinen trilogi ja siinä välissä on myös teknisiä kokouksia 21. tammikuuta on sitten toinen trilogi ja toivottavasti pääsemme tulokseen. Ja tiukapaikat ovat näkyvissä, on erilaisia kohtia, joista uskon, että ne ovat ratkaistavissa, mutta hyvin vaikeaa on kysymys aikataulusta, koska jäsenvaltiot tarvitsevat pitempiä täytäntöönpanoaikoja. Komissio sinänsä on, vaatii valtavasti aikaa, enkä ole ihan varma, millä tavalla tämä saadaan kasattua, mutta ensimmäisessä varitapaamisessa me tulemme tätä asiaa kartoittamaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Good. Well, thank you very much. Kiitos paljon. Me varmasti pääsemme tämän asian kanssa etenemään. Me tulemme hyväksymään koko julkisen hankinnan julkisten pakentin täysistunnossa, ja olisi hyvä, että sähköisen laskutuksen kanssa edetään myös. Haluaisin vielä lopuksi sanoa, että 9.40 Manders on täällä, Kreikan puheenjohtajavaltio on antanut meille mahdollisuuden puhua moottoriajoneuvojen siirrosta, rekisteröiden moottoriajoneuvojen siirtämisestä ja kuulette tästä enemmän. Hän, on, hän yrittää saada meiltä mandaatin. Sitten siirrymme esityslistan ensimmäiseen kohtaan, mitä tulee tämänhetkiseen työhön, ja tämä koskee sisämarkkinoiden hallinnointia eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Sergio Cofferati on esittelijä, ja tiedän, että Jotoc on vähän myöhässä, mutta pyydän sitten muita varjoesittelijöitä puhumaan. En tiedä, kuka liberaalien puolesta puhuu, täällä ei näy ketään, Ruuli on täällä ja minä olen täällä. Me voimme käydä keskustelun. Minä pyydän esittämään kompromissitarkistukset ja katsotaan, miten me voisimme edetä. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. E buon anno. Kiitoksia. Ja hyvää uutta vuotta kaikille ei pelkästään kollegoille, mutta myös vieraille, jotka ovat täällä seurassamme. Aivan äskettäin sain ensimmäiset 11 kompromissitarkistusta paperille. Varmasti niitä tulee lisää, pikapuoliinkin. Tulee myös uusia ja toisenlaisia ratkaisuehdotuksia näistä vireillä olevista asioista. 11 kompromissitarkistusta Ehkäpä te ette ole vielä ehtineet niihin tutustua kunnolla, koska aika, äh, aika on ollut niukka ja tämä on kuitenkin minun vastuullani eikä teidän vastuullanne. Nämä yksityistä tarkistusta, kompromissitarkistusta koskettelevat sisämarkkinoiden integraatiota ja tässä nyt ei pitäisi olla mitään suurempia ongelmia. Kompromissi 1, 2, 3, 2, 3 5 ja 11 Näissä on kyse tästä problematiikasta. Ja teidän varsinaiset tarkistuksenne on voitu oikeastaan kasata hyvin yhteen näiden kompromissien valossa. Nämä eivät ole liene vaikeita. Tietenkin voitte olla toistakin mieltä ja voitte sen ilmaista. Sitten kompromissi neljä. Siinä puhutaan energian sisämarkkinoista. Meitähän pyydettiin Esimerkiksi kollega Pak teki näin, että kiinnittäisimme erityistä huomiota näihin tämän, tähän sisämarkkinasektori. Meidän täytyy puhua siitä välttämättömyydestä, että meidän ta- täytyy turvata hyvä, kunnollinen, riittävä pääsy kaikille äh, kuluttajille. Sitten kompromissi kuusi. Tässä otan huomioon sen, sen mitä Hatsimat Kaakis on ehdottanut Kompromississa kuusi on kyseessä innovaatioista ja moderniteetteista. Tulevaisuudessa PK-yritysten kannalta tästä kompromissi seitsemän. Tämä, on, tämä lienee kaikista mutkikkain objektiivisesti tarkastellen. Siinä on kyseessä työntekijöiden liikkuvuus. Tässä on ollut eräitä tarkistuksia ja nämä tarkistukset olivat hyvin erilaisia muodoltaan, välillä jopa aivan vastakkaisiakin. Ja minusta tämä on kuitenkin aika vaikea ja vaikea ongelma, joka on keskustelussa ilmi käynyt. Olen ehdottanut teille muotoilua ja siinä ehdotan todellakin tuoda esiin nämä erilaiset mielipiteet tarkistuksissa, jotta ne saataisiin yhteen kasaan. Tästähän puhuttiin jo viime kerrallakin. Tässä on kyse siitä, että saataisiin aikaan tasapaino yhtäältä vapaan liikkuvuuden ja toisaalta sen mahdollisuuden välillä, että vapaa liikkuvuus todellakin antaa myös tietyt takuut, takuut ja oikeudet niille henkilöille, jotka siirtyvät maasta toiseen. On puhe siis työntekijöistä. Sitten sopimusrikkomusmenettely kompromissitarkistukset 9 ja 10. Tässähän minä on, on, olen oikeastaan ottanut huomioon pitkälti sen, mitä Haber ja Schwab ovat asiasta lausuneet. Kolme aihetta, joista, jo, jotka vaativat vielä työtä, joista jotka mainitsinkin, niin minä tulen tekemään tästä asiasta ehdotuksen teille, eli uuden kompromissitarkistuksen. Tässähän on kyseessä kohta 10, teollisuuspolitiikka. Ja teollisuuspolitiikkahan on tärkeä. Ja myös viime, viime keskustelussamme kollega Karl Belts ja myös kollega Haber puuttuivat siihen, että, että tässä pitäisi olla rajoitus interventioiden mahdollisuuksien suhteen, koska se mahdollisesti aiheuttaa vaikeuksia myös muissa valiokunnissa. Nämä ovat aivan perusteltuja asioita ja myös järkeviä asioita, ja yritänkin muotoilla tämän uudelleen ja esittää teille tekstin, jossa sitten tämä kaikki on otettu huomioon ilman, että samalla teollispolitiikkakappale äh, jäisi kokonaan pois. Sitä en tietenkään halua, koska se on hyvin tärkeää tämän dokumentin kannalta ylipäätään. Sitten kohta 18 on vielä auki. Siinä on kyse siitä, että nopeasti saataisiin lainsäädäntöehdotuksia hyväksyttyksi. Ja meidän täytyy asiasta tehdä tietenkin ehdotuksia. Tämä tuntuu ihan perustelulta argumentilta ja uskon, että siinä ei suuria vaikeuksia tule olemaan. Kyllä varmasti saamme muotoiltua siitä yhteenvedon. Sitten kohta 20, joka on viimeinen kohta. Siinä on kyse avoinna olevista ehdotuksista, jotka koskevat yhtenäismarkkinasäädöstä. Tämähän liittyy tähän edellä mainittuun asiakokonaisuuteen. Lainsäädäntöehdotuksia, on kyse lainsäädäntöehdotuksista, jotka täytyy hyväksyä, mutta meidän täytyy ensin määritellä prioriteetit. Ja ne täytyy muotoilla siten, nämä prioriteetit, että me todellakin voidaan muotoilla viimeisen päälle. Sitten sisämarkkinoiden ohjaus. Sehän on se aihe tässä mietinnössä, josta on kysymys. Ja se on yksinkertaisesti vain väline. Tämä, tämä, se ei ole mikään itse tarkoitus vaan tämä sisämarkkinoiden ohjaus, sillä täytyy, sillä täytyy päästä tiettyyn tavoitteeseen senkin sanomme muun muassa siinä kappaleessa, jossa puhutaan teollisuuspolitiikasta. Siinä meidän täytyy määritellä prioriteetit tässä yhtenäismarkkinasäädöksessä. Ja nämä avoimet ongelmat täytyy ratkaista mahdollisimman pian. Se on minusta tärkeää. Tässä on oikeastaan kaikki, mitä halusin asiasta lausua. Niin kuin sanoin, minä olen toimittanut teille 11 kompromissitarkistusta ja pikapuoliin saatte lisää ehdotuksia. Ja jo nyt kiitän yhteistyöstämme. Minä uskon, että suuren osan ongelmista olemme pystyneet ratkaisemaan. Me olemme löytäneet hyvän ratkaisun <clears throat> ja meidän täytyy vielä tämä finaali äh, saada hoidettua, mutta varmasti me onnistumme siinä ja varmastikin pystymme nämä avoinna olevat kysymykset vielä ratkomaan. Totta kai olen käytettävissänne. Lisää muiden yksityiskohtien osalta, mikäli te sitä toivotte. No, tässä on vielä muutama päivä ennen kuin asiasta äänestetään. Me voimme tietenkin myös kahden keskisessä keskustelussa pyrkiä löytämään ratkaisua, jotta kaikki sitten voivat hyväksyä nämä ratkaisut. Ja jotta sitten yhteisesti voimme esitellä tämän ratkaisun. <clears throat> Meillä ei ole kuitenkaan kovin paljon aikaa, mutta kuitenkin jonkin verran, jotta kompromissit saadaan viilattua ja avoinna olevat kysymykset saadaan selvitettyä. Kiitoksia. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon ja kiitos paljon tästä suuresta työstä, jotka, jonka olet tehnyt kompromissitarkistusten eteen ja se varmasti vie tätä asiaa eteenpäin. Seuraavaksi pyydän Hatsima Kaakista puhumaan Oitamme Gautelchia ja hän voi aloittaa varjoesittelijöiden vastaukset. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon myös Koferaatille näistä kompromissitarkistuksista. Minä uskon, että tämän asian kanssa työskennellessä on tärkeää pitää mielessä sisämarkkinoiden toimiminen siten, että se luo työpaikkoja ja siten, että tehdään maakohtaisia suosituksia, vähennetään eriarvoisuutta ja meidän pitää jatkaa tätä työskentelyä. Minä haluaisin myös jatkaa, että työpaikkojen ja luomisen ja kasvun seurannassa pitää pitää nuorisotyöllisyys mielessä ja mielestäni tämä on asia, jota ei olla muistettu. Olen sitä mieltä, että EU-tason aloitteet voivat kansallisten toimien ohella lisätä sosiaalista yrittäjyyttä. Tämä voi tuottaa halvempia lainoja ja pitäisi myös näiden toimien kautta auttaa PK-yrityksiä. Minä haluaisin erityisesti kiittää sitä, että jotkut tarkistukset on otettu huomioon, ennen kaikkea tarkistus koskien näitä kehityspankkeja. Lisäksi kiitän kompromissitarkistusta 10 näistä rikkomusmenettelyistä, mikäli unionin lakia rikotaan ja sitten nämä säännökset koskien sisämarkkinoita, mutta tietyissä tarkistuksissa en, kompromissitarkistuksissa en näe, että nuorisotyöttömyyteen on puututtu riittävän tarkasti. Tarkistuksessa 52 Tähän tarvittiin ehdotuksia ja minä olen sitä mieltä, että tämä voisi olla lisäys kompromissitarkistuksen kahdeksan. Tässä voidaan olla luovia ja se olisi minun ehdotukseni se, että tämä asia lisätäisiin kompromissitarkistuksen kahdeksan. Uh, thank you very much. Kiitos, seuraavaksi Ryyle. Minä haluan esittää kiitoksen esittelijälle näistä kompromissitarkistuksista, mutta täytyy todeta, että en ole vielä niitä, niihin tutustunut yksityiskohtaista olen vaan selannut läpi. En ole tutustunut niihin tarkkaan. Minun kysymykseni koskee näin kaikkea tätä vapaata liikkuvuutta, koska tästähän meillä on hyväksytty direktiivi. On kysymys ammatillisten pätevyyksien keskeisestä tunnustamisesta, joka on hyvä kompromissi sinällään – ja jota voitaisiin hyvin hyödyntää tässäkin kompromissin löytämiseksi. Uh, thank you. Uh, perhaps I... Kiitos. Kenties voisin nyt laittaa päähäni tämän varjoesittelijän hatun. Odotamme Galpelcia. Hänellä on kenties sanottavaa EPPn puolesta. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää konferaattia. Olen sitä mieltä, että nämä kompromissitarkistukset vahvistavat tätä mietintöä siihen suuntaan, johon kaikki kollegat haluavat. Teollisuuspolitiikka, joka on erittäin tärkeä meille kaikille. Minä uskon sitä mieltä, että valtaosa kompromissista ovat sellaisia, että voin niitä tukea. Minä tulen tekemään joihinkin kohtiin ehdotuksia, jotka koskevat energiaa ja energiainfrastruktuureja. Meidän pitää olla varovaisia sen suhteen, että viedään eteenpäin, jotka tuovat uusia ehdotuksia siten, että ne eivät ole kovinkaan täsmällisesti kirjattuja, siten, että ei tiedetä, miten asian kanssa edetään. Meidän tulisi pohdiskella mm, haavoittuvaisten kuluttajien suojelua, ja nämä ovat melko monimutkaisia asioita, ja en tiedä, onko eurooppalainen välintulo kovinkaan tehokas tämän asian suhteen. Ja mm, minä kiitän minun tarkistusten mukaan ottamisesta. Ja tässä on nämä tietyt toimet, joiden avulla päästään sähköviestinnän hintaeroissa paremmille raiteille eri välillä. En tiedä, ovatko nämä ratkaisut kestäviä. Meidän pitäisi katsoa, mitä ehdotuksia meillä on tällä hetkellä pöydällä, ja meidän pitäisi yrittää tukea markkinoiden, kilpailukykyisten markkinoiden toimintaa. Meillä on selkeä kehys sille, jo, että me voimme lisätä kilpailua sähköisen viestinnän alalla. Mikäli katsotaan historiallisesti, niin kuluttajahinnat ovat sähköisessä viestinnässä laskeneet merkittävästi. Ne ehdotukset, jotka, jossa puhutaan nämä, näistä pätevyyksien tunnustamisesta, Ryöllä puhuu näistä ja puhuu nyt Hatsi, ja palaan nyt myös Hatsimakakiksen näkemyksiin, niin on hyvä liik- ujuttaa nämä kaksi asiaa yhteen, ja olen sitä mieltä, että kompromissitarkistus kahdeksan on erittäin vahva tässä mielessä. Sitten minä halusin vielä sanoa, että minun oma tarkistukseni 41, joka oli melko pitkä tarkistus, tämä koski analyyttisten työkalujen käyttöä sisämarkkinaintegraation mittaamiseen, niin tämä Tähän on tehty yksinkertaisempi versio ja toivottavasti kollegat tämän voivat hyväksyä. Minä uskon, että me olemme hyvillä raiteilla siihen, että me saamme kokonaisvaltaisen ja hyvän mietinnön ja voimme äänestää sen puolesta, että tämä asia etenee. Muut kollegat, jotka kenties haluavat puhua, no ensinnäkin Schwab ja sitten Gebhardt. Kiitos Dank, puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin hieman myöhään, mutta siitä huolimatta haluan kaikille toimittaa täydestä syvämystäni hyvää uutta vuotta. Olen tutustunut Koferaatin kompromissitarkistuksiin. Kaiken kaikkiaan uskon, että tämä mietintö, jonka hän on esittänyt, on myös kompromissitarkistuksella menossa siihen suuntaan, jonka äh, linjasimme viime vuonna. Ehkäpä voidaan sanoa, että mietintöluonnos, joka vielä viime vuonna oli, on nyt vahvemmin keskittynyt tähän varsinaisiin toimivaltaa meidän valiokuntamme kannalta ja, siihen, ja komission tekstin ö, suuntaan, ja näihin se on tukeutunut, mutta kaiken kaikkiaan pääasiassa tämä ei siihen uusien asioiden lisääminen ei tee mitään, ei sitä vie huonompaan suuntaan. Ja oikeastaan Tämä on meidän kuluttajiemme kannalta hyvinkin tärkeä asia, eikä tämä varsinaisesti ole meidän osamme Euroopan talouden jaksoa, mutta siltä huolimatta minusta tässä ei ole mitään suurempaa ongelmaa. Toisekseen voisin tehdä ehdotuksen tarkistukseen kahdeksan, siis joka on joka tukeutuu valiokuntamme puheenjohtajan tarkistukseen 27 ja myös korjauksen 38. Minun tietääkseni on olemassa vain yksi direktiivi, joka tätä, jota, jota tämä koskee. Ja se pitäisi myös kirjoittaa siihen, tulee, eli, eli yksikössä tämä direktiivi, <clears throat> mutta tämä on vain pieni ero, ei mikään varsinainen sisällöllinen muutos. Ja transpose-sana voitaisiin sisällä, e, eikä implement. Mutta ne ovat pikkuasioita sinällään. Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen ja olen iloinen siitä ja paljon, paljon pitkälti minun esitykseni ovat myös sisältyneet tähän ja sama koskee muita varjoesittelijöitä. Ja ehkäpä vielä voitaisiin puhua asiasta talousvaliokunnassakin. Vastaavalainen kysymys syntyi myös kompromississa numero viisi, jossa on kysymys PK-yrityksistä ja niin kuin tiedätte, ne ovat minun sydäntäni hyvin lähellä. En ole kovinkaan selvillä siitä, että missä määrin me voimme tämän tarkistuksen toisen osan vaatimukset, jos sanotaan, tukee vahvasti sitä, että kehitettäisiin erilaisia obligaatioita, joilla voitaisiin sitten luoda pörssimarkkinoita pk-yritykselle. En tiedä, meneekö tämä meidän toimivaltamme rajojen yli, mutta tämä ei ole mikään äh, rakenteellinen ongelma ja kollega Koferati esittelijä, kun ajatellaan tätä mietintöä, tämä on tärkeä osa Euroopan talouden ohjausjaksoa ja toivonkin, että että konferaati ja puheenjohtaja että toivottavasti toimivaltainen talousvaliokunta ottaa huomioon tämän työn silloin, kun talous- ja talouksien ohjausjaksoa rakennetaan. Ja mehän olemme tässä rakentavassa yhteistyössä ja toivottavasti tämä näkyy myös tämän ohjaus, talouden ohjausjakson aikana. Ja tähän toivotankin esittelijä paljon lykkyä tykö. Good. Uh. Hienoa, kiitos paljon. Gebhard. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja myös minä haluan esittää parhaat uuden vuoden toivotukset kaikille. Toivottavasti tästä tulee menestykselle meille kaikille ja toivottavasti myös toivomukset toteutuvat. Haluan esittää äh, Sergio kiitoksen oikein hyvästä työstä ja myös tästä kompromissitarkistuspinosta. Aikaisemmin mainitsitte erään erityiskohdan, nimittäin teollisuuspolitiikan. Ja aivan oikein ihmettelette sitä, että on tarkistuksia, jotka pyrkivät poistamaan tämän osion. Ja haluan tehdä selväksi, että se olisi virhe koska kyllä meidän pitää tällä sektorilla tarkastella asioita kokonaisvaltaisesti niin kuin Koferati on ehdottanutkin. Siksi minä tuenkin teitä, kun te sanotte, että meidän pitää huolehtia siitä, että tässä pitää mennä eteenpäin. Muistuttaisin myös siitä, että tässä valiokunnassa me olemme hyväksyneet lausunnonkin teollisuuspolitiikasta Euroopan unionissa – joka, joka sai hyvin laajan enemmistön taakse. Minä olin esittelijänä siinä, siksi tiedän sen. Siksi en voi ymmärtää sitä, miksi tänään on sanottu, että tämä on sellainen asia, joka ei meitä koskisi, että se pitäisi poistaa tästä. Minä en voi käsittää sitä. Ja kun tarkastellaan koferaat, jollei hyväksytä täysin koferaatin tekstiä, niin voidaan ehkä ajatella sitä niin, että muotoillaan se niin, että se olisi hyväksyttävissä kaikille, mutta sen poistaminen tykkänään ei ole, ää, ei ole oikein, se olisi virhe, siksi minä en voi sellaista ehdotusta hyväksyä. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Siinä tapauksessa pyydän, että erittelijä vetää yhteen ja muistetaan sitten vielä aikataulusta. Grazie, ringrazio i... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoja, varjoesittelijöitä ja muita heidän esittämistään kommenteista. Haluaisin kysyä. Haluaisin kysyä erityisesti näistä tekstimuotoilukohdista. Lähettäisitte niistä teidän huomioitanne. Kuten totesimme, meillä on aikaa työstää tätä tekstiä niin, että voin ottaa ne kunnolla huomioon, siis teidän huomionne lopputekstissä. Ja mitä tulee sitten asiakysymyksiin vielä, nuorisotyöttömyys, joka ymmärrettävästi on tärkeä asia herra Atsima Kakikselle, on asia, jota itsekin tuen. On aivan totta, että 52 viittaa juuri tähän kysymykseen. Mutta mihinkähän kompromissiin se nyt parhaiten sopisi niin, että voisin tässä rauhoittaa mieleen. Mielestäni tässä on vahva viittaus politiikkoihin, joilla pyritään toimimaan nuorisotyöttömyyttä vastaan, ja se on tärkeää, ja me haluammekin tämän ottaa tähän mukaan, ja tulemme löytämään kyllä sopivan ratkaisun liikkuvuudesta myös varsin mm, tärkeä kysymys, mutta se pitää saada myös oikea, oikealla tavalla muotoiluksi kompromissiin, löytää oikea tasapaino liikkuvuuden ja materiaalisten ehtojen ja olosuhteiden välillä, jotka liittyvät näihin ihmisiin liikkuvuuden yhteydessä. Sitten puheenjohtajalle voin vahvistaa, että koskien artiklaa 41. Tämä on oikein hyvä uudelleen muotoilu ja voin tukea tätä. Ja sitten mitä tulee energiaan ja energiainfrastruktuuriin, olen tässäkin puheenjohtajan kanssa samaa mieltä. Meidän pitää olla varovaisia siinä, että me kirjoita sellaista, mitä voitaisiin ehkä tulkita varsin erilaisella tavalla riippuen ajasta tai paikasta, joten meidän pitää löytää sellainen sanamuoto, jossa tulee selvästi esille tämä periaate tässä tapauksessa haavoittuvien kuluttajien suojelu ilman, että jätetään asioita avoimeksi ristiriitaisille tulkinnoille. Sitten herra Schwab ja hänen kommenttinsa, niin kuin minä jo sanoin, jos hän lähettää minulle hänen huomionsa näistä tekstimuotokysymyksistä, olisin varsin kiitollinen. Sitten viittaus jonka löysitte kompromissista viisi koskien joukkolainoja. Se on otettu sananmukaisesti komission ehdotuksesta tähän. Jo olen sitä mieltä, että on varsin rohkeaa toimia näin, mutta tämä ei ole mitään minun omaa rohkeuttani, vaan komission osoittamaa rohkeutta, joten ehkä olisi hyvä jättää se nyt ihan tähän muotonsa vain ja selventää sitten sitä vielä. Meidän pitää saada rahoitusta pk-yrityksille. Nehän ovat Euroopan tuotannon selkäranka. Me emme voi uudelleen teollistaa Eurooppaa ja saada valmistusteollisuutta käyntiin, il, käyntiin ilman pk-yrityksiä, että meidän pitää löytää keinot rahoittaa innovaatiota, tutkimusta tässä osassa tuotantosektoria. Suurella yrityksillä on omat keinonsa näin tehdä, mutta PK-yritykset tarvitsevat tukea joten haluaisin vielä kiittää teitä. Odotan teiltä vielä uusia ehdotuksia ja lähetän sitten kompromissiehdotukset mukaan lukien vahvistuksen teollisuuspolitiikasta syistä, joihin Evelin jo viittasi, mutta me varmasti jaamme, jaamme nämä ajatukset. Joten nyt pohdin, miten tämän kaiken saan tekstimuotoon, mutta uskon, että yksi, yhden pilareista pitäisi olla todellakin teollisuuspolitiikka, koska sisämarkkinat ja kuluttajain suojelu ovat riippuvaisia siitä, että lisätään laadullista laatua ja määrä, määrää tuotantosektorilla koskien niin tavaroita kuin palveluita, joten teollisuuden osuus on merkittävä. Kiitos. Thank you very... Hieno, kiitos paljon tästä työstä. Olen varma, että me saamme hyvän tuloksen aikaiseksi muistutan, että äänestämme tästä 23. tammikuuta ja se on siis edellisen seuraavan torstai. Tänä samana torstaina meillä on paljon äänestyksiä. Tämä on meillä äänestyspäivä ja poliittiset ryhmät varmistanevat, että torstai aamuna 23. päivän suuri läsnäolo. Minä Näyttää siltä, että torstai-iltapäivä istunto ei tarvita, mutta koko torstai-aamu tarvitaan, jotta voidaan äänestää minun ja Schwabin ehdotuksesta ja käsittelemme tuolla myös tietenkin konferaatin mietintöehdotuksen. Siirrymme Mandersin aloittamisvaltuuksien käsittelyn koskien rekisteröityjen moottoriajoneuvojen ja niiden siirtämistä. Muistuttaisin, että aloittamisvaltuuksien saamiseksi meidän pitäisi saada puolet, yli puolet jäsenten äänestä. Täällä näyttäisi olevan hieman liian vähän väkeä, jos tässä saataisiin poliittiset ryhmät käymään käytävässä ja nappaamaan kavereita hihasta, niin saisimme varmasti vaadittavat 21 ääntä Mandersille. Manders voi varmasti kertoa, missä mennään. Uh, thank you, Chair. First of all, I want to wish everybody... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan toivottaa hyvää uutta vuotta ja menestyksekästä vuotta 2014. Tämä osoittaa, että mitä vähemmän täällä on ihmisiä, sen vähemmän on aikaa vaaleihin ihmiset varmastikin työstävät jo kampanjoitaan ja haluavat tulla uudelleen valituksia. tämä on vähän hankaluutena tässäkin asiassa, josta nyt on kyse. Omasta mietinnössäni olen nähnyt Koreperin tulokset, enkä ole tyytyväinen siihen. Jopa eh, klassiakan autoja on tähän hyväksytty. Itse asiassa he, minun mielestäni, he antavat sen merkin, että eivät he halua tällaista ehdotusta ollenkaan, koska jos ei hyväksy yhtään mitään ja haluaa muuttaa asetuksia direktiiveiksi, varsinkin kun puhumme rajat ylittävistä kysymyksistä, niin ehkä ei ole minkä, mitenkään edes hyvä hetki trilogille, trilogille, koska jos olemme näin kaukana toisistamme, niin silloin kompromissia kyllä pitäisi pystyä löytämään. Mutta jos ei yritä, niin sitten ei koskaan mitään ikinä voi saavuttaakaan. Joten tästä syystä Toivon, että voisimme nyt löytää jostakin käyttäviltä ihmisiä äänestämään, koska me tarvitsemme 21 ihmistä ja nyt on vain 14 paikalla. Sen sijaan on tämäkin ehkä mahdollisesti. Tai sitten, ellei teillä sitten ole näitä valtakirjoja, joita olette saaneet kollegoilta. Onko kellään? You want that I vote for the whole EPP or what do you want? Haluatko, että äänestän koko EPPn puolesta? Juuri niin, se olisi helpoin homma no, tosissaan haluan vain osoittaa, että me haluamme löytää kompromisseja, joten tämän takia mielestäni on välttämätöntä, että meillä olisi tällainen äh, epävirallinen trilogi. Toisaalta minä toivon, että neuvosto ehkä Kreikan puheenjohtajakauden myötä on valmis lähentymään tässä parlamenttia, koska nyt todellakin ollaan, siellä ollaan varsin kaukana meidän kannoistamme ja se on sääli. Pitäisikö meidän nyt mennä sitten tänne haalimaan käytäviltä ihmisiä paikalle? Minulla on parempi ehdotus. Sihteeristö neuvoi minua, että ensimmäinen trilogi on suunniteltu 23. päivälle iltapäivälle ja me voisimme lykätä äänestyksen 23. päivän aamulle. Mutta haluaisin vielä varmuuden sille, että kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä sinun kansasi, voivatko, öö, voinko saada nyt vahvistuksen poliittisilta ryhmiltä, että he antavat Mandersille tuen kolmikantaneuvotteluiden aloittamiselle? Tai meillä voisi olla tällainen periaate, suuntautuva periaate, äänestys, ja se ei olisi virallinen, mutta se varmasti riittäisi. Kefart, haluatko, haluatko antaa meille jonkinlaista osviittaa, tuetteko Mandersia? Äh, no, hyvä parahin kollega. Minun ryhmäni tukee herra Mandersin ehdotusta. Ongelmana vaan se, että en tiedä missä kollegani ovat juuri tällä hetkellä. Me olemme olen tässä soitelleet, jonkin, ehkä voisimme tähän väliin käsitellä jonkin toisen mietinnön, ehkä tänne tulee joku muu kollega mukaan. Ja sitten äänestäisimme myöhemmin se kysyksi mahdollisuus. Mutta periaatteessa minun ryhmäni kannattaa herra Mandersin ehdotusta. Ei, tässä meidän ryhmässä me ei ole mitään kielteisiä ääniä tässä suhteessa. Minä olen varmistanut sen ja voi varmistaa sen, että mitään väärää ei tule keskusteluun mukaan tässä suhteessa.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 Karas on äh, varjoesittelijämme ja tietääkseni kaikki on kunnossa. Me olemme valmiita äänestyksiin, mutta valitettavasti me, teillä ei ole kaikki paikalla, mutta kahdeksan kollegaa on kuitenkin. Näin olemme voimme myötä vaikuttaa enemmistön aikaansaamiseen tässä kokouksessa. Totally. The problem is in other committees where... Muissa valiokunnissa on äänestyksiä niin ikään. Se on se ongelma ja se on iso ongelma nyt juuri tällä hetkellä. Well, uh, can I... All right. Sallikaa minun tehdä ehdotus minä olen myös varjoesittelijä ja voin sanoa, että olen yhtä mieltä Mandersin kanssa. Hän varmasti saa aloittamisvaltuudet. Minun ehdotukseni on se, että minä koen, että kaikki ryhmät tukevat Mandersia ja tämä on mielestäni valtuutus sille, että aloitamme valmistelut sille, että 23. päivä iltapäivällä on ensimmäinen trilogi. Minun ehdotukseni on se, että Äänestämme virallisesti tästä 23. päivä. Ja voimme kertoa, että kaikki on kyllä sovittu, mutta virallista mandaattia ei vain ole, ja tällöin voimme neuvoston kanssa aloittaa järjestely trilogin järjestämiseksi. Tämä varmasti helpottaa, että tässä ei jouduta tätä virallista äänestystä tekemään nyt, mikäli tämä esittelijälle sopii. Mielestäni tässä kaikki poliittiset ryhmät ovat osoittaneet tukensa. Mikäli tämä kaikille koordinaattorille sopii. Ehdotan, että toimimme näin. Sopiiko tämä Mandersille? Kiitos puheenjohtaja. Minä kiitän sanojasi. Tämä on paras ratkaisu, mutta minä haluaisin, että tämä ensimmäinen käsittely pidettäisiin sille sovitussa kohdassa täysistunnossa en usko, että kompromissin löytäminen on helppoa. Meillä on ainoastaan kuukausi aikaa neuvotteluille, minkä ensimmäinen trilogi järjestetään 31. tammikuuta, niin on vaikea löytää kompromissi loppujen lopuksi, ja siksi minä haluaisin, että tämä ensimmäinen käsittely voitaisiin mitä täysistunnossa sille sovittuna ajankohtana, ettei työtä tehdä turhaan. Well, that's not a problem. I mean, we can, uh... Tämä ei ole ongelma. Me voimme laittaa tämän täysistunnon esityslistalle maaliskuussa ja tässä on joustavuutta siten, että mikäli asiat eivät etene niin kuin halutaan, niin tässä voidaan lisätä vielä kuukausi aikaa neuvotteluita varten siten, että äänestämme huhtikuussa, mutta etenemme sen mukaan, että tästä äänestetään maaliskuussa. Kiitos paljon minä toivon, että me voimme edetä tämän kanssa. Kaikki, joita olet täällä äsken, haluaisin vielä sanoa, että 23. tammikuuta, anteeksi 22. päivä tammikuuta Hatsidakis on täällä ja voidaan, me voimme kysyä, miten Kreikka puheenjohtajavaltiona etenee näiden eri asioiden kanssa. Hatsidakis on täällä siis 22. päivä. Toivottavasti moni teistä on täällä silloin. Jatkakaamme selvän esityslistan kohtaan. Schwabin tärkeä mietintö verkko- ja tietoturvasta. 33 kompromissitarkistusta ja varjoesittely taiteilijat ovat täällä Manners Kasraman. Sinäkin olet täällä. Engström ei näy. Minä olen täällä. Siirtykäämme tähän seuraavaan. Ja Schwab Savo. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille ennen kaikkea myös varjoesittelijöille tästä, tästä mahdollisuudesta voida saada nämä kompromissitarkistukset esiteltyä tänään, joista eilen sovittiin varjojen kesken noin alustavasti. Kaiken kaikkiaan 232 tarkistusta on esitetty sisämarkkinavaliokunnassa, 98 tarkistusta myös lausunnon laativasta ITREstä, jossa kollegani Pilari Castillo teki Eh, sai erinomaisen äänestyksen hoidettua. Näin ollen sisällöllisesti olemme kummassakin valiokunnassa vahvasti samalla linjoilla. Ja tästä haluan myös esittää kiitokseni. Ja AFET on ottanut myös kantaa. Ja sitten odotamme vielä Liben käännestystä, joka on tulevana maanantaina edessä. Myös äh, Libe-valiokunnan äh, esittelijä, siellähän oli jonkin verran riitasointuja alku, alkuvaiheissa siitä, että mikä on tietosuojan merkitys ja tietosuojan oikeudellisten säädösten merkitys. Myös Libivaliokunnan esittelijä oli äärimmäisen äh, rakentavasti mukana sen suhteen, että saimme äh, kompromissitarkistukset tähän asuun, kun ne nyt ovat lipeäistä 13. tammikuuta näin ollen täytyy odottaa vielä Liben äänestystulosta, mutta kaiken kaikkia vallitsee hyvin laaja yksituumaisuus näiden valiokuntien kesken. Siksi uskon, että nämä kolme kompromissitarkistusta, jotka on nyt teille paperille saatettu, tukeutuvat pitkälti siihen, mitä minkälainen enemmistö ja se täällä valiokunnassa saadaan synnytettyä. Haluan nyt lyhyesti puuttua keskeisiin kysymyksiin näistä kompromissitarkistuksessa. Ensinnäkin halusimme, täällä ne on englanniksi esitetty, me halusimme vahvistaa luottamuksellisuutta tässä yhteistyössä taloudellisten toimijoiden ja julkishallinnon välillä. Halusimme toisekseen yhteisesti, ja tässä ei ollut mitään mielipideeroja, tietosuojaoikeudellisia aspekteja vahvistaa, koska on aina käynyt selväksi, aina silloin kun henkilökohtaiset tiedot ovat pelissä, niin silloin tietosuojaoikeudelliset säädökset EU-tasolla ovat tärkeitä. Tämä direktiivi koskee erityisesti infrastruktuurikysymyksiä, niitä velvoitteita, jotka kuuluvat niille taloudellisille toimijoille tulevaisuudessa, jotka on mainittu liitteessä kaksi ja jotka ovat osa kriittistä infrastruktuuria tai ovat niiden operaattoreita Tämä tietosuojan merkitys tulee eri, esiin erityisesti kompromissitarkistukset koskevat artiklaa 9, 8, 13 ja 14. Kolman, kolmanneksi puheenjohtaja, aivan erityisesti äh, Ramonin äh, asia otettiin huomioon, joka halusi vahvempaa Euroopan tasoista innovaatio, äh, toimintaa siinä, että, että tutkimus ja kehitys verkkoturvallisuuden sektorilla on keskeisellä siellä, siitä ei puhuttu yksityiskohtaisesti, mutta meilläkin kotona monemmat, monet ovat sanoneet, että nyt kun ajatellaan esimerkiksi yhteistyötoimintaa lentoliikenteestä 20 vuoden aikana, jotka tekevät, operoivat Airbusilla, niin, niin toisaalta televiestinnässä me olemme monessakin asiassa riippuvaisia, liian paljon riippuvaisia amerikkalaisista, kiinalaisista yrityksistä – ja vaikkakin nämä liittyvät meidän omaan turvallisuuteemme, siksi haluan esittää Ramonille tukevan lausuntoni. Sitten neljänneksi puheenjohtaja halusimme varmistaa, että me koskee erityisesti kompromissia kahdeksan, että nykyiset rakenteet, olemassa olevat valvontarakenteet, jotka jotka liittyvät internetrikkomuksiin ja siihen liittyvää raportointia, että ne täytyy säilyttää ja mitään päällekkäistä työtä ei saa lähteä tekemään. Tämä koskee erityisesti taloudesta, taloudesta sektoria, jossa täytyy raportoida tällaista tapahtumista internetturvallisuudessa. Me emme halua mitään ylimääräisiä turvallisuutta tai valvontaviranomaisia sinne, vaan nykyiset valvontarakenteet täytyy säilyttää ja e, mahdollisia lisävelvoitteita on säilyttää näille rakenteille. Sitten artiklassa 9 olemme haluamme Olemme halunneet ottaa taloudelliset toimijat tarkemmin, vahvemmin mukaan. Tämä, kos, tämä tukeutuu teidän esityksenne, puheenjohtaja. Tällään kahden, äh, kah, siis äh, annetaan yhtäältä tietoa valvontarakenteelle, mutta taas toisaalta valvontaviranomaiset antavat myös tietoa yrityksille, jotta saadaan tällainen kaksisuuntainen väylä informaatiovirrassa tämä voi sitten tämä voi vahvistaa tätä yhteistyöverkostoa. Kuudenneksi artiklassa 10 meillä on tämä varhaisen varoituksen järjestelmä otettu käyttöön, joka, joka liittyy äh, ilman, äh, ilman tarpeettomia viive, viive, viivästyksiä. Ja tällaisessa luottamuksellisuustapauksessa me haluamme, että voidaan välittömästi saada tieto asiasta. Meidän täytyy myös pystyä varmistumaan siitä, että tämä julkistaminen näiden tietojen osalta tapahtuu vain silloin, kuin se on kysymys julkisuuden, julkisuuden kannalta oleellisista tiedoista. Ja näin ollen viranomaiset voivat äh, sisällyttää nämä tiedot vuosiraporttiinsa. Sitten seitsemänneksi äh, äh, artiklassa 14, jossa on kyse notifioinnista, me olemme vahvemmin halunneet integroida taloudelliset toimijat tähän prosessiin ja miten informaatiota arvioidaan ja miten sen luottamuksellisuutta on käsiteltävä myös tietosuojasäädökset on, ovat vahvistuneet tässä. Me olemme varmistaneet, että eivät kaikki markkinatoimijat ole kuitenkaan liitteessä kaksi, vaan että tässä on myös vapaaehtoisuusmahdollisuuksia mukana. Kuitenkin ITRE-valiokunnan ehdotus on otettu huomioon jonka mukaan pörssissä noteratut yritykset, siellä eilen varjojen tapaamisissa oli pitkä keskustelu tästä, että tällaiset osake, tämä pörssiyritykset voivat sitten vapaaehtoisesti omissa taseissaan ja vuosiraporteissaan raportoida tällaista kyberhyökkäyksistä. Kysymys on vaan siitä, miksi vain pörssissä noteratut yritykset vapaaehtoisesti, eikö eivät kaikki? Mutta minun argumenttini tässä on se, että, että eurooppalaisia säädöksiä voidaan soveltaa vain tällaisiin yrityksiin. PK-yritysten osalta me, me tämän ää, poistimme tietoisesti muutama vuosi sitten. Näin ollen meidän täytyy myös lainsäädännössä tukeutua johdonmukaisuuteen. Vielä neljä kohtaa ää, kohdassa kahdeksan, artikla 15 joka liittyy tilintarkastusten laajuuteen. Tämä kompromissitarkistus liittyy pitkälti artiklaa 13a, jossa jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä ylimääräisiä tilintarkastuksia, jos niiden alueella on siihen niiden mielestä tarve. Kollega Schlüterin kanssa otimme esiin esimerkiksi, että, että neuvos, Ruotsissa satamilla on vain yksi toimipaikka ja ja näin ollen, anteeksi, hiivan, hiivan tuotannossa vain yksi paikka, ja kaikki hiivan tuottajat Euroopassa on, ovat nyt kriittisen tarkastelun kohteena, koska on, eräissä maissa on useampiakin valmistajia ja tuottajia. Meidän pitäisi varata mahdollisuus, että maat voivat oman arvioinsa pohjalta lähteä tekemään ratkaisuja tarjoajien tasolla. En nyt tiedä, miten varjoesittelijät kuten demareiden varjostettelen tähän suhtautumus. Schlüter sanoi eilen, että hän haluaisi ottaa mukaan tämän liitteessä kaksi. Ja me yritämme, että Libe-valiokunnassa saataisiin tähän enemmistö taakse ja sitten voidaan katsoa asiaa tarkemmin. Artiklasta 16 standardeista voidaan sanoa vain, että vielä on tärkeää, että eurooppalainen ja, eurooppalaiset ja kansainväliset standardit ovat mukana, että ne ovat ö, käyttökelpoisia ja kollega Engströmin esitys, että niiden pitäisi olla avoimia standardeja. Me emme voineet tätä hyväksyä täydellisesti, koska määritelmä avoimesta standardista on paikoitellen epäselvä, tai oli ainakin, mutta luulen, että tämä Engströmin ajatus, että tämä yhteis- yhteiskäyttöisyydestä voidaan kyllä toteuttaa. Sanktiot ovat aina silloin paikallaan, kun, silloin kun puhutaan tuottamuksellisuudesta tai tahallisuudesta, ja tämä on aivan oikea linjassa liitteessä kaksi. Liite kaksi mainitsee nämä asianosaiset ja tässä on sovittu, että kaikki infrastruktuurit soveltamisalalla otetaan mukaan, koska asianomaiset yritykset arvion jälkeen ovat varmasti päässeet päätöntä siihen tulokseen, että nämä infrastruktuurit ovat kriittisiä, että niiden täytyy pystyä vastustamaan hyökkäyksiä. Ja tätä ei ole aikaisemmin otettu mukaan, koska infrastruktuuri saattaa olla, olla tarjoamassa kriittisiä palveluja. Siksi eilen me Karsis Ramonin kohdan osalta otimme, otimme esille sillä tavalla, että, että tällaiset, tällaiset monifoorumin, monifoorumiset toimijat otettiin huomioon – Ja, ja epä, epäselväksi jää, että miksi tietyt teletoimijat otette mukaan, toiset ei. Telekom-viestintä on aina kriittistä silloin, kun tämä äh, kun palvelut ovat luonteeltaan kriittisiä, mutta verkkooperaattorinen rakenteet, riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai julkisia, niin ne eivät, ää, äh, eivät voi käyttää ei-kriittisiä palveluja. Elleivät ne ole kriittisiä, niin silloin ei ole mitään syytä siihen, minkä takia niiden pitäisi, pitäisi sisältää, sisältää tähän velvoitteeseen. Tässä on yleiskuva näistä ää, äh, aika teknisistä kysymyksistä, mitä kiitän kaikkia kollegoita näistä tarjouksista, jotka antoivat mahdollisuuden näihin kompromissiin, on vielä asioita, joita sektorista, joita selittämme oikeudellisen yksikön kanssa ja sitten ensi viikolla varmasti pääsemme hyvään äänestötuloksiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos tästä tärkeästä työstä. On erittäin hyvä, että meillä on teollisuusvaliokunnan kanssa hyvää yhteistyötä. Ja pyydän seuraavaksi Garsnet Ramania puhumaan STn varjoesittelijän ominaisuudessa. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollega Schwabia myös hänen tekemästään työstä. Ja vuoropuhelusta, jota on käyty toivottavasti näin saadaan myönteisiä tuloksia. Meillä oli eilen kokous varjoistelijoiden kanssa ja kanssa ja me edistyimme huomattavastikin. Kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeästä direktiivistä on kyse. Kun ajatellaan sen sisältöä ja myös kun ajatellaan kontekstia, jossa tätä tehdään – Joten mm, me pyrimme tässä saamaan aikaan hyvän mietinnön, joka on toisaalta laaja-alainen, mutta myös konsensushenkinen. Siihen kannattaa todellakin pyrkiä ja siihen ponnistella. Tämä direktiivi koskee verkkoturvallisuutta ja sillä on varsin paljon merkitystä kun ajatellaan vaikka taloutta, kansallista kauppaa, mutta myös se liittyy viestintään kansalaisten kes- keskuudessa. On kyse niin julkista kuin yksityisestäkin sektorista. Samoin tässä tämä liittyy kansalaisten suhteisiin eh, julkisten viranomaisten kanssa. Verkkoturvallisuus on, mer- on merkitystä kaikilla aloilla yhteiskunnassa ja se on saamassa valtavasti lisämerkitystä ja näin ollen onkin välttämätöntä, että Euroopan parlamentissa me pystymme esittämään täsmällisiä ajatuksia, joita myös voidaan kansallisten parissa ymmärtää, jotta saamme aikaan mahdollisimman suurta luottavaisuutta ja luotettavuutta tälle viestinnän ja tiedon alalle. Tämän takia direktiivi on niin tärkeä. SP-ryhmästä tulemme, olemme tehneet 30 tarkistusta tähän mietintöön. Niistä yhdeksän, yhdeksästä on jo neuvoteltu. Minun täytyy sanoa, että hyväksymme, että on otettu mukaan ajatus siitä, että vahvistetaan tutkimuskeskuksia ja yliopistoja tutkia maailmaa, jotta voidaan vahvistaa näitä kysymyksiä, jotka liittyvät direktiivin aiheeseen. Direktiivi edistää myös avoimuutta. Teknologiset ongelmat ja vaikeudet, jotka liittyvät uuteen viestintäteknologiaan, viestintä ja tietoteknologiaan, sen ei saa olla, se ei saa olla, olla esteenä sille, että ihmiset voivat tuntea olonsa varmaksi ja turvalliseksi, että niin heidän taloudelliset, rahoitukselliset, henkilökohtaiset tietonsa on riittävässä määrin taattu ja turvattu. Eilen kun keskustelimme varjoesittelijöiden kesken, minä korostin kovasti sitä, että missään tapauksessa tämän direktiivin ei pidä jättää mitään tulkinnanvaraa siinä, missä määrin halutaan rajoittaa perusoikeuksia, jotka liittyvät oikeusvaltioon, perinteisiin tietosuojakysymyksissä. Kun ajatellaan, mitä kaikkea tämän päivän maailmassa tapahtuu, siksi pyytäisin, että esittelijä yrittäisi miettiä siten, miten tämäkin ajatus saadaan mukaan. Kompromissineuvotteluun sama koskee sitä ajatusta, joka kuuluu myös yhteen muutosesitykseen, jonka olemme tehneet. Haluaisimme mukaan ei vain verkkokysymykseen, vaan myös mu- muut viestintäteknologian liittyvät laitteet, tabletit ja muut, ne kuuluvat myös tämän direktiivin piiriin. Vielä lopuksi on tärkeää, että vaatimukset, joita asetetaan yrityksille tällä saralla – niistä pitää pitää kiinni siinä mielessä, että pitää voida taata se, että vastuuviranomaiset voivat hetkenä minä hyvänsä vaatia vastuuseen, jos on syntynyt vakavia rikkomuksia, jotka voivat heikentää luottamusta viestintä- ja informaatioverkkoihin – täytyy peräänkuuluttaa vastuullisuutta. Tämähän kuuluu selkeästi oikeusvaltioperiaatteeseen ja täällä EU:ssa me emme voi yhtään perääntyä tässä kysymyksessä. Pyysin, että otettaisiin mukaan moni välitteiset viestintämahdollisuudet liitteeseen kaksi että näitä pitäisi pitää sellaisena alueina, joilla täytyy voida varmistaa, että direktiivin vaatimukset täyttyvät. Tämä on tärkeä kysymys siksi, että, että esimerkiksi tämä liittyy vaikka kansanterveyteen tai elintarviketurvallisuuteen. Siksi viestintäpalvelut, jotka liittyvät tällaiseen multiplatformi viestintämahdollisuudet, niitä tullaan tarvitsemaan varmasti myös jatkossa ja ne pitää ottaa huomioon tässä verkkoturvallisuusdirektiivissä. Tämä on meidän kantamme. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos paljon, Manders. minä haluaisin pahoitella. Televisio pyysi minua puhumaan tästä mietinnöstä. Viestintä on myös tärkeä poistun huoneesta hetkeksi ja nyt olen täällä. Minä haluan kiittää esittelijä tehdystä työstä ja pahoitella sitä, että minä en päässyt kokoukseen. Esittelijä on tehnyt hyvää työtä ja ottanut valtaosan tarkistuksista mietintöön mukaan. Minun pitää keskustella Alden, Libe ja Itre-kollegojen kanssa. Onko, ovatko tarkistukset heille hyväksyttävissä? Minä teen näin ja olen sitten seuraavassa varjosetelijöiden kokouksessa, joka on ensi viikoksi suunnitteilla. Minä jätän puheenvuoroni tähän, jotta voimme Jatka eteenpäin ja tälle tuli varmasti onnellinen päätös tälle tarinalle. Okei. Okay. Um... Kiitos. Engström ei näy paikalla olevan, joten minä teen tässä nyt muutaman kommentin. Ensinnäkin me olimme hyvin valikoivia tarkistusten suhteen ryhmässäni, sillä me tuemme vahvasti Schwabin näkemystä suurimmilta osin. Minun erivät mielipiteeni ovat tarkistuksissa, joita ei otettu mukaan, ja tässä puhutaan arkaluonteisesta tiedosta, jota tullaan operaattoreiden välillä vaihtamaan, muun muassa järjestelmien heikkouksista, haavoittuvaisuuksista. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on luotettava kehys, jonka puitteissa operaattorit voivat näitä tietoja vaihdella siten, ettei tässä näitä tietoja missään nimessä tehdään julkisiksi. Näillä voisi olla erittäin vakavat seuraukset. Tässä komissiolla oli vahvoja oli vahva kanta tässä. Puhuttiin, että toimivaltainen viranomainen tulee järjestää luotettavat tiedonvaihtoväylät siten, että tässä ei aiheutu julkisille hallinnoille ja markkinatoimijoille ongelmia. Lisäksi on tärkeää, että pidetään tietoa mm, haavoittuvuudesta tilaisuuksista luottamuksellisena. Mielestäni yksi Schwabin kompromissi tarkistuksista on liian öö, väljästi muotoiltu ja mielestäni se ei täytä sen tarkoitusperiä. Mielestäni me voisimme katsoa sitä läpi ja voisit kertoa kenties vahvistaa minulle ja varmistaa myös itsellesi, että etteikö tässä nyt olla aiheuttamassa ongelmia. Hän on kertonut, että hän on valmis näin tekemään aina, kun nämä tiedonvaihtopisteet ovat esillä. Ja mikäli näin tehdään, niin olisi varmasti valmiimpi vastaanottamaan nämä tietyt kompromissitarkistukset. Minä aion pyytää komissiota puhumaan. Annan puheenvuoron vähän myöhemmin. Engström ei ole täällä. Onko muita kollegoja, jotka tästä mielellään puhuisivat? Kobe on täällä komission puolesta. Avermonti on siirtynyt uuteen tärkeään rooliin. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää siihen. Joten annan sinulle kommenttipuheenvuoron ja sitten Schwab saa vielä vetää yhteen. Kiitoksia tilaisuudesta voida käsitellä asiaa komission puolesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa, että ovat tukeneet niin paljon tätä tekstiä, josta tänään puhumme. Haluaisin kiittää esittelijä Svaapia tehokkuudesta, aktiivisuudesta, tarmokkuudesta ja toivon, että jatkamme tässä hyvässä hengessä ja päädymme sopimukseen. Kaiken kaikkiaan minun täytyy sanoa, että tarkistukset, joita on tehty ja joita tässä on läpikäyty, niin ei mitään suurempia ongelmia komission kannalta, mitä nyt tulee joihinkin, paitsi jotakin yksityiskohteisia kysymyksiä Olemme alusta asti todenneet, että tämä järjestelmä toimii vain, jos pystymme saamaan aikaan luottamusta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla luottamusta eri jäsenvaltioiden kesken tarvitaan ja varmistaa tiedon kulku. julkisesti viranomaiset heidän pitää voida raportoida ja pitää myös ottaa vastaan tietoa luottamusta rakentavalla tavalla. Olemme aina sanoneet, että tämänhetkiset rakenteet pitäisi säilyttää kansallisella tasolla, ja jos tällainen monitasoinen rakenne, jos on hyvin laadittu, toimii hyvin, niin emme tule esittämään mitään muutoksia tai esittämään uusia rakenteita. Ainoa asia on, että täytyy olla tällainen kansallinen yhteyspiste, joka on voitu tunnistaa niin, että se voi puhua kyseisen maan puolesta ja voi sitten puhua muille, muiden maiden viranomaisille. Jos antaa liian varhain tietoa, yleisölle saattaisi haitata markkinaoperaattoreiden toimintaa ja tämän takia puhumme siitä, että vain jos puhutaan julkisesta edusta, niin vain silloin tämä pitäisi tapahtua, mutta tämä arvioidaan aina tapaus tapaukselta kyseessä sidosryhmien toimesta. Edelleen olemme panneet merkille että on korostettu sektoriulottuvuutta, markkinaulottuvuutta ja tässä viittaamme tähän alaturvallisuuskysymykseen, jossa on käytössä on keskusteltu tutkimusohjelmasta ja teollisuusstrategioista, ja on hyvä, että sekin otettu mukaan tällekin tasolle. Vain yksi asia, jota korotamme, on tämä markkinaoperaattoreiden sovellamisala Julkisesta hallinnosta on tulossa yhä enemmän paperitonta. Palvelut riippuvat hyvin toimivasta tietotekniikkaympäristöstä enemmässä määrin. Siitä on tulossa aivan elintärkeä, elintärkeä asia, joten ne pitäisi tulla tähän mukaan myös. Samoin määritelmä markkinaoperaattorista se pitää ottaa mukaan tähän meistä avain internetyritykset, jotka teke, tarjoavat palveluita, ne pitäisi ottaa mukaan. Me emme halua mitään rajoit, kovin rajoittavaa määritelmää tällä hetkellä siitä, mitä internetpalvelut tai markkinatoimet pitäisi ottaa mukaan, koska viiden kuuden vuoden kuluttua tilanne voi olla aivan toinen ja silloin tulee eteen sellainen tilanne, joka nyt on televiestintäasetuksen kohdalla, että jotkut operaattorit liittyvät tiettyyn lainsäädäntöön, toiset taas ei. Esimerkkinä on jo puhuttu, että tulee seuraavan sukupolven toiminta tulee perustuvan täysin pilvipalveluihin. Esimerkiksi minkälainen tämä pilvi tulee olemaan, niin me voi kuvitellakaan sitä, että uskon, että kaikkien yksilöiden pitäisi olla yhteydessä johonkin Redmondin pilveen tai muuhun. Ehkä tulee muitakin teknologioita tai palveluita ja me haluamme voida toimia mahdollisimman joustavasti, jotta voisimme kattaa kaikki tärkeät infrastruktuurit ja palvelut silloin, kun niistä on tulossa elintärkeitä talouksille ja yhteiskunnillemme. Kaiken kaikkiaan siis olemme varsin tyytyväisiä siitä, miten asiassa on edistytty ja olemme tyytyväisiä valiokunnan tämmöistä tuesta ja olemme luottavaisia sen suhteen, että jos erimielisyyksiä on, ne varmasti voidaan sopia keskustelun kautta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Schwab saa puheenvuoron, ellei muita puheenvuoropyyntöjä ole. Hän voi vetää yhteen. Kiitos puheenjohtaja kaiken kaikkiaan. Tässä ei ole nyt syytä palata pitkälti enää uudelleen näihin asioihin. No, ehkäpä tässä voisin lyhtyä siihen, mitä komissio äsken lausui. Eh, julkishallinnon eh, sektori on mielestäni julkishallinnon luonteen myötä väkisinkin velvollinen varmistamaan kaikkien järjestelmien kestävyys jäsenvaltioiden Jäsenvaltiolle täytyy olla luottamusta tähän, en, ole, en epäile sitä. Ja varmasti jäsenvaltiot noudattavat tätä velvoitetta ilman sen kummempia lainsäädännöllisiä velvoitteita. Jos tässä on epäilyjä, niin olisi hyvä, jos komissio voisi esittää tämän tarkalleen missä jäsenvaltioissa ei, missä jäsenvaltiot eivät noudata tätä velvoitetta, siitä sitten voitaisiin siihen tarvittaessa puuttua mutta ei Itressä eikä Libessäkään ole otettu mukaan tätä komission vaatimusta. Tiedän, että kysymysmerkkejä on, mutta meidän täytyisi tismalleen tietää, mitkä jäsenvaltiot missä kysymyksessä eh, eivät ota tätä velvoitetta vakavasti. Jos näin olisi, niin silloin tietenkin se olisi moinen juttu. Ja sitten se tietenkin, eh, siinä parlamentti panisi kyllä yhtenäisesti hanttiin mutta on kuitenkin syytä lähteä siitä, että jäsenvaltiot kyllä täyttävät tehtävänsä tässä suhteessa. Vielä kerran lyhyesti palaisin siihen, mitä puheenjohtaja sanoi tästä luottamuksellisuudesta, tietojen luottamuksellisuudesta. Tietenkin, me voimme tietenkin tätä kompromissitarkistusta vielä vähän viilata. Tällä hetkellä kuitenkin tämä perustuu ITREN kompromissiin ja tämä on syy siihen, miksi tämä sanavalinta on valittu ja lopuksi vielä yksi asia, joka mielestäni on tämän asian kannalta <clears throat> sellainen, että se vaatii keskustelua myös siitä, että millä tavalla kuluttajien ja yritysten tietoja yritetään väijyä. On kysymys operaattorista, koska tämän paketin kohdalla kyse on siitä, että meidän täytyy varmistaa, että ne operaattorit, jotka tulevaisuudessa haluavat parantaa omaa verkkoturvallisuuttaan, niiden, täytyy, niiden täytyy voida olla varmoja sitä, että ne tiedot, joita ne antavat julkishallinnolle, että ne, niitä ei voida missään tapauksessa väärinkäyttää. Siksi artiklassa 6 tein selväksi, ja että se saattaa aiheuttaa vaikeuksia tietoliisivaltiolle. Siksi sanoin sen niin selväksi. Meidän täytyy varmistaa, että me ta- Totta kai meillä on äh, tiedustelupalvelut, jotka ovat tietyssä mitassa ulkona tästä, mutta meillä on myös kaksi muutakin laitosta, eli äh, äh, että ne viranomaiset, jotka seuraavat kyberrikollisuutta, ja se mitä tässä täytyy tehdä, meidän täytyy löytää kolmas siviililaitos, jotka jäsenvaltioiden tasolla, jotka, joka sitten luottamuksellisuutta silmälle pitäen, että ilmoittavat taloudellisille toimijoille, että millä tavalla vaaroja voidaan hoitaa mutta tätä ei saa mitään sotkea muihin valtiolaitoksiin eikä varsinkaan tiedustelupalveluun. Siksi voisi olla niin, että ne jäsenvaltiot, jotka tätä jo tällä hetkellä tekevät, niin saattavat kokea vaikeuksia tämän direktiivin täytäntöpanossa mutta uskon, että voi luottaa tuossa parlamentin tukeen, että meidän mielestämme selkeä tehtäväjako täytyy tehdä tiedustelupalvelun ja sitten oikeuslaitoksen ja sitten kolmanneksi tämän kyber, kyberturvallisuudesta hoitavien tahojen tasolla. Ja olisin iloinen, että me artikla 6 voitaisiin tässä asussa hyväksyä muilta osin olemme kaikki aika pitkälti samaa mieltä ja siksi ensi viikon äänestyksestä varmasti tulee aika yksinkertainen. Kiitos. Good. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tehdystä työstä. Haluaisin vielä vahvistaa, että me äänestämme aiheesta ensi torstaina. Se on äänestyspäivä näille suurille luonnoksille. Toivottavasti olette siellä sankoin joukoin. Kiitos paljon. Sitten siirryn omaan mietintööni. Ja Kyseessä on komission ehdotuksesta sähköisen viestinnän sisämarkkinoista ja haluaisin toivottaa Anthony Willinin tervetulleeksi. Me olemme tässä Rahtosen etuajassa. Sun on, niin pitäisi olla täällä Bastasin sijasta. Enkä tiedä, onko Rova Veanjo tulossa. Kreutzmann saapunee. Pidämmekö viiden minuutin kahvitauon, jotta kaikki saapuvat paikalle? Engström ei ollut aiemminkaan täällä, vaikka olikin varjostelijoiden kokouksessa. No, tässä tapauksessa ehdotan viiden minuutin taukoa, mikäli haluatte käydä nauttimassa korkean teknologian kahviautomaatista ulkosalla voitte näin tehdä ja jatkamme muutaman minuutin kuluttua. Jatkamme puoliksi tästä. I have to go.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 Hönning. Right. Uh, ladies and gentlemen, I think... Um... Hyvät naiset ja herrat, tässä näyttäisi olevan täydet rivit. Voisimme siis nelonen jatkaa. Lindström näköi saapuneen paikalle. Tervetuloa. verheen on täällä. Tynis on täällä. Kroisvani vielä täällä. Muutta saapuneen toivon mukaan. Aloittakaamme, mikäli tämä teille sopii. Me Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat monia ajatuksia jättäneet, jotta me voisimme parantaa komission ehdotusta ja minun mietintöni 300 tarkistusta ylikin on tullut ja haluaisin nyt kertoa, missä mennään tässä prosessissa. Minä haluaisin kiittää sihteeristön suurta työtä. He työskentelivät viik- jouluviikon aikana ahkerasti 30, anteeksi, 12 tar- kompromissitarkistusta, Suavilla 33, 12 kompromissitarkistusehdotusta koskien näitä kuluttajan oikeuskohtia, johon olemme keskittyneet aluksi. Ja yhteenvetona nyt heille, jotka ovat liittämässä keskustelun muistanette, että me olemme kautta poliittisten ryhmien sopineet, että ehdotuksen rakenne muutetaan sellaiseksi, että me ottaisimme nämä omat parannukset kuluttajaoikeuksiin mukaan tarkistuksina näihin yleismaailmallisiin kuluttajaoikeusdirektiiviin. Tämä on yksimielisen hyvin sovittu tämä hyvin vastaan. Ja Anthony Whelan toivottavasti on valmis tämän ehdotuksen vastaanottamaan. Olen enemmän kuin koskaan vahvasti sitä mieltä, että tämä on oikea tapa edetä. Me haluaisimme ottaa hyvin isoja kompromissitarkastuksia mukaan, jotka ottavat mukaan niitä tarkistuksia, jotka vievät tätä ehdotusta eteenpäin. En ole kaikkien kollegojen näkemyksiä ottanut mukaan, mutta meillä oli erittäin rakentava kahden tunnin keskustelu, jossa kävimme läpi seikkaperäisesti kaikki tarkistukset. Ja minä voin ilmoittaa teille, että kompromisseista tehdään toinen versio, joka ottaa mukaan ne muutokset, jotka minä olen, josta minä olen päässyt eilen varjoesittelyiden kanssa yhteisymmärrykseen. Kollegat, jotka olivat kokouksessa, tietävät, mitä, öö, mistä päästiin yhteisymmärrykseen, niin voisin kenties nyt teille kertoa, mitä sovimme. Kaikki kollegat, jotka ovat tarkistuksia jättäneet, Verheen ja Tyn, Kolinlangen, ja Arias jättivät kaikki tarkistuksia, niin te kaikki olette myös vastaanottaneet kompromissi ehdotuksesta kopion. Ja jos minä nyt puhuisin yksityiskohtaisemmin tästä, tämä seuraa rakenteen uutta rakennetta, jonka olemme siis ehdottaneet. Meillä on tällaisia esisopimuksellisia tiedoksiantovelvoitteita, ja kansalliset sääntelijät ovat vastuussa siitä, että näitä panna täytäntöön omilla markkinoilla. Nämä muutokset ovat kaikkien hyväksymiä tiettyjä yksityiskohtia, joissa puhutaan laitteistoista ja sitten päätelaitteen soveltamisesta uusiin laitteisiin ja miten tässä tulisi toimia, mikäli kustannuksia tulee. Ja minä tulen tätä sanamuotoa muuttamaan ja selventämään. Tässä on tärkeä aihe, mm, jota meidän tulisi katsoa, kun puhutaan kuluttajan oikeuksista laajemmittaisemmin. Ja tässä on kyseessä se, että näitä sopimuksia, mikäli sopimuksia ei panna täytäntöön asianmukaisella tavalla, niin mitkä ovat sitten nämä ö, mahdollisuudet korjata tilanne. Engström on tästä puhunut, eli tässä voidaan vetäytyä sopimuksesta, kuluttaja voi siis vetäytyä sopimuksesta, mikäli tarjottu palvelu ja sen suoritustaso ei vastaa odotuksia, mitä tulee luotettavuuteen, laatuun tai nopeuteen. Ja tiettyjä ehdotuksia on jo parannettu, mitä tulee siihen, että nämä nopeudet ovat paljon läpinäkyvämpiä. Mutta tästä puhutaan, kun puhutaan näistä sopimusvaihtoehdoista, sopimuksen vetäytymisvaihtoehdoista. Olisi hyvä, että on näitä harmonisoituja mahdollisuuksia vetäytyä sopimuksesta. Me pyrimme saamaan tähän oikeudellista, oikeudellisia tietoja. Tämä on melko monimutkainen. Tämä liittyy myös kuluttajan oikeusdirektiiviin. Minä olen ehdottanut sanamuotoon tehtäviä muutoksia, jotka nousivat esille varjoesittelyiden kokouksessa, ja lisäksi nämä sopimuksen no- esille nostet, nostamat nopeudet, jotka tulevat esisopimuksellisessa vaiheessa esille, ja myös nämä datapalvelut ja internetin, internetin pääsy. Ja tässä on nämä nopeudet, jotka nousevat esille monia tarkistuksia tästä aiheesta, mutta tämä sanamuoto, johon me pääsimme yhteisymmärrykseen kompromississa, on se, että nämä datayhteydet, kiinteät datayhteydet, niin normaalisti käytettävissä oleva ja latauksiin käytettävissä oleva nopeus ja sitten mobiilidatassa käytettävissä oleva mm, yhteysnopeus, mikäli on oman maan sisällä verkon piirissä. Ja komissio varmasti tutkii tätä mielellään myös. Lisäksi oli nämä palveluniput. Tämä on melko val- vaikea oikeudellinen aihe. Anthony Whelan varmasti tämän vahvistaa, että nämä yleispalveluoikeus, niin tämässä on näitä sähköisiä palveluita ja sähköisen median palveluita. Ja kun on näitä palvelunippuja, jossa osa sopimuksesta koskee sähköistä viestintää ja halutaan tämä päättää silloin, kun suoritustaso ei ole asianmukaisella tavalla, niin mitä tapahtuu tällä, kun tämä on osa palvelunippua? Tällöin voitaisiin kenties tämä televisiopalvelu päättää, mutta Tällä me emme voi ottaa mukaan näitä palveluntarjoajan muutosmahdollisuuksia, ja minä haluan tiedä, että muutamat kollegat haluaisivat nämä mukaan. Mikäli Anthony Whedon haluaa tästä puhua tai kertoa minulle oikeudellisia seikkoja tähän liittyen, niin hän voisi näin tehdä tämän tärkeä aihe. Mitä tulee kulutuksen hallintaan, niin tästä ollaan päästy yhteisymmärrykseen. Tässä vielä muutamia yksityiskohtia, mitä tulisi hioa. Olen hyväksynyt kaikki varjoesittelijöiden ehdottamat nämä hätäpalvelutarkistukset. Tässä on näitä kaksi säännöksiä ja me olemme käyttäneet tilaisuuden hyväksemme. Tämä on myös eräs niistä hyödyistä tässä minun lähestymistavassa se, että voimme ottaa hätäpalvelut ja 112 hätäpalvelun mukaan tähän, ja tämä on auttanut teitä vahvistamaan näitä säännöksiä. jo oli sitä mieltä, että minä olin vesittänyt hänen ehdotuksia, niin pyydän, että hän katsoo näitä. Mm, hän voisi kenties myös selventää 26a-artiklan artiklaehdotusta. Minä tuen hänen ehdotusta periaatteessa, mutta haluaisin, että hän esittelee sen meille, jotta me ymmärtäisimme tästä enemmän niin minä kuin varjoesitiletkin, jotta näemme, olemmeko tästä yhtä mieltä. Sitten se, että helpotetaan palveluntarjoajan vaihtamista, niin minun näkemykseni on se, ettei monimutkaisteta tätä, mutta no, kaikki kollegat äänestävät minua vastaan, joten tässä voitaisiin kenties kuvailla tarkemmin siten, että uusi palveluntarjoaja johtaa tätä siten, että saadaan jotain asioita tästä palveluntarjoajan vaihdosta siten, että tämä on hieman sitä, mitä komissio ehdotti alun perin. Tässä mennään. Toivottavasti kollegat ovat sitä mieltä, että minä olen käsitellyt tarkistukset asianmukaisella tavalla. Haluan päättää puhumalla toisesta tärkeästä elementistä meidän ehdotuksessa ne, mitkä me olemme pitäneet mukana siten, että tässä ollaan puhuttu avoimesta internet, internetin pääsystä. Tämä on oikea lähestymistapa. Minä olen sitä mieltä, että tästä pitää olla asetus. Meillä pitää olla selvyys jäsenvaltiota kohtaan siten, että tässä on järjestelmällinen oikeudellinen kehys ympäri Euroopan unionin. Tässä on tietyn määrä lausekkeita, jotka liittyvät tähän avoimen internetyhteyden internetin pääsyn asetukseen. Tässä on sanamuodon suhteen tehty monia ehdotuksia, näihin olemme perehtyneet seikkaperäisesti ja varjoesittelijät ja kaikki tarkistuksia jättäneet saavat ehdotuksia ensi viikolla ja me aiomme keskustella tästä myöhäisemmässä varjoesittelijöiden kokouksessa keskiviikkoiltapäivänä. iltapäivänä Tätä ajankohtaa on lykätty siten, että pääsee mukaan Barnierin lehdistötilaisuuden kello 15, mutta teillä on mahdollisuus perehtyä näihin etukäteen. En nyt käy läpi näitä sen syvällisemmin, mutta haluaisin kertoa lähestymistavastamme. On, saa, olemme saaneet Berekiltä erittäin hyvän asiakirjan, jossa, jonka ranskalainen sääntelijä on äh, laatinut ajatuksista ja tarkistuksista, ja minä olen sitä mieltä, että tässä on erittäin paljon hyviä neuvoja. Ja varjoesittelijät, mikäli teillä ei ole tästä oma asiakirja, niin Haat voi teille sellaisen lähen, lähettää. Minun näkemykseni on se, että asiayhteys tässä on se, että on lainsäädäntöä, syö, joka on selkeää, ei liian monimutkaista, ja se tarjoaa laillisesti selkeän kehyksen, jonka avulla voidaan edetä tämän asian suhteen. Minä olen ollut hyvin tiukka sellaisista konsepteista, jotka ovat epävarmoja tai vaikeita ymmärtää. Tämä Best of Internet on ollut sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä, niin minä en ole mitenkään vakuuttunut, että tämä on selkeä, riittävän selkeä, että se voitaisiin tähän lisätä. Sitten nämä specialized services, erityis erikoistuneet palvelut, mitkä ovat ne piirteet, joka eroittaa tällaisen erikoistumispalvelun tästä Void Internet Access-palvelusta. Minä olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että meillä on tällainen erittäin seikkaperäinen lähestymistapa. Mitkä ovat ne piirteet, jotka erottavat nämä kaksi asiaa, eikä tässä mennä asian ohi, kun on selkeät määritelmät siitä, mikä on internetin, internetin pääsemisen mahdollistava palvelu ja mikä on tällainen erikoispalvelu, niin silloin voidaan määritellä, mikä on taas syrjivää käytöstä, syrjivää toimintaa näiden suhteen. Olemassa olevassa direktiivissä on syrjimisen estävä kohta, jonka lainsäätäjä on pannut jo täytäntöön jäsenvaltiossa, mutta tässä on jo olemassa sääntelyiden noudattama sääntö, ja tämä on ollut onnistunut, joten tässä ei kenties kannata olemassa olevaa toimivaa käytäntöä muuttaa. Mutta kun nämä määritelmät on luotu, niin on erittäin selkeää, miten näiden kanssa tulee toimia – Eli säännökset näistä erikoistuneista palveluista, niin tässä ei voida estää tätä internetin pääsyn palveluita tai tuoda niille vaikeuksia. Artikla 25, niin tässä on Del Castillon erikoisala kyseessä – minä en ehdota kompromissitarkistusta. Kasa, mitä Del Castillon keskustelu tuo tullessaan kes- kääntämän läpi sitten teidän kanssa. Mm, me olemme olleet tarkastusvaliokunnan kanssa hyvin tyytyväisiä, joten ei nyt tuhlata aikamme siihen. Se vain tiedoksi. Anteeksi tästä melko pitkästä johdannosta. Olemme kuitenkin edenneet. Minä uskon, niin, varjoesittelijät voivat nyt puhua tai muut tarkistuksen tekijät voivat myös kertoa näkemyksiä. Pyydän, että Tuun puhuu vastasen puolesta ensimmäisenä. Thank you very much. So I... Kiitoksia. Luen mitä rouva vastus on teillekin lähettänyt ja hän toteaa, että ikävä kyllä johtuen siitä, että joudun osallistumaan julkiseen kuulemiseen työllisyysvaliokunnassa siellä käsitellään Troikan roolia sosiaalipuolisissa kysymyksissä. Siksi en pysty osallistumaan tähän kokoukseen. Minä haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että lausuntoluonnos on varsin laadukas ja EPP hyväksyy tämän linjan. Me olemme samaa mieltä lähestymistavasta, jonka esittelijä on valinnut, kun pyritään vahvistamaan kuluttajaoikeuksia toisin sanoen, että tällainen vahvistaminen saadaan aikaan paremmin muuttamalla direktiiviä yleispalveluista. Näin hylkäämme komission ehdotuksen harmonisoida näitä toimia asetuksen muotoon. Olen sitä mieltä, että on olemassa y- yhteisymmärrystä asiasta kuitenkin huolimatta yleistä yhteisymmärryksestämme. Me esittelen kanssa 300 tarkistusta on tehty. Minä itse EPP-ryhmän varjoistelen tein näistä 18, jotta vaikuttaisimme siihen, että parannetaan tätä tekstiluonnosta. Toisaalta olemme tehneet teknisiä muutosesityksiä, jotka poistavat tiettyjä kohtia asetuksesta yleispalveludirektiiviin. Tässä kohden kohdin on osittainen tai täydellinen poisto johtoson kappaleiden ja artiklojen kohdalla sitten, kun säännöt, jotka on muutettu aset, yleispalveludirektiiviin asetuksesta, silloin ei ole mitään syytä pitää kiinni johtoson kappaleista tässä asetuksessa, jotka liittyvät kuluttajien oikeuksiin. Toisaalta me teimme tarkistuksia, jotta parantaisimme alkuperäistä ehdotusta, mitä tulee kohtaan kolme artiklassa 21. Me emme ole samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että poistettaisiin koko artikla. Minun tarkistukseni 47 ei poista viittauksia, jotka liittyvät syrjimättömyyteen syrjimättömyysperiaatteeseen äh, alkuperän perusteella. Äh, palvelun tarjoamisen vapaus ja vapaus, asettautumisvapaus, huolimatta siitä, että perussopimuksessa käsitellään näitä kysymyksiä, olemme sitä mieltä, että viittaus näihin periaatteisiin pitäisi säilyä, koskaan sitä ei ole liikaa koskaan ei voida tällaista liikaa vahvistaa. Olemme samaa mieltä siitä, että jotta saataisiin aikaan mekanismeja, jolla voidaan säännellä kulutusta, äh, anteeksi on puhuja, hyväksymme nämä mm, sen, että perustetaan mekanismeja, jotka säätelevät kulutusta, jos se on saatavilla ilmaista myös kuluttajille. Mitä tulee äh, tähän palvelun, muuttam- palveluntarjoajan muuttamisen sen pitäisi toteutua yhdessä työpäivässä. Kun ajatellaan tiukkaa aikataulua, joka meillä on, esittelijä on esittänyt kompromissitarkistuksessa niitä on 12 artikloista, jotka koskevat kuluttajan suojaa. Jälleen kerran haluaisin korostaa, kuinka laadukkaita nämä ehdotukset ovat. Varjo esittelyn kokous pidettiin 7. tammikuuta tarkoituksena keskustella kompromissitarkistuksesta ja saavutettiinkin varsin suuri konsensus asioista. Nyt odotamme mielenkiinnolla kompromissitarkistuksia esitteleltävä jäljellä olevista aiheista kuitenkin. Kun otetaan huomioon olemassa oleva yhteistyö kaikkien osapuolten kesken, uskon, että helpostikin löydämme yhteisymmärryksen jäljellä olevista kysymyksistä vielä lopuksi. Minä haluaisin vakuuttaa esittelijälle, että EPP haluaa tehdä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan lausunto, joka suojelee kuluttajia ja vaikuttaa Euroopan televiestintämarkkinoiden toteutumiseen. Kiitos. Um. Kiitos. Kreutzmann ei näe olevan paikalla. Engström on jäljelle jäävä. Varjositteli, ole hyvä. Well, I, I... Kiitoksia. Haluan kiittää teitä esittelijänä tästä erinomaisesta ja rakentavasta työstä, jota olette tehnyt varjokokouksessa. Työskentelyt hyvin rakentavasti ja niin kuin äskeinen puhuja totesi, tai kun kuten Rova Bastos sanoi, Rova, ja me olimme hyvin lähellä konsensusta kuluttajan suoja-asioissa, joka on erinomainen juttu. Totta kai odotan myös keskusteluja verkkoneutraaliudesta koska tässä valiokunnassa on tullut selväksi, että, että se on, tämä on todella minua, minun sydäntäni lähellä oleva asia. Meidän täytyy varmistaa ehdottomasti, että erikoispalvelut eivät saa, mit, ettei niistä tule mitään tällaista kyökin kautta tulevia trojahevosia. Niin kuin kaikki olemme samaa mieltä, internet on se kaikkein tärkein, tärkein tekijä mille tahansa yritykselle, joka haluaa tehdä bisnestä Euroopassa. Se on ehdottoman tärkeää. Siksi meidän täytyy todellakin varmistaa, että, että tuemme vapaata ja avointa verkkoa, joka edesauttaa Euroopan taloutta. Mutta odotetaan jännityksellä, mitä ensi viikolla tapahtuu. Kiitos. Well, I hope I won't disappoint you in that respect. No kiitos. Toivottavasti en tuota pettymystä. Odotan kuitenkin eloisaa keskustella. Verheen ole hyvä. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää ja puheenjohtajamme erinomaisesta työstä, jota on tähän mennessä tehty Tämä konsepti on minusta hyvä, että yhtäältä suoraviivaistetaan komission ehdotusta siellä ja täällä ja meillä keskitytään hyvin rakenteisiin ja kuluttajien suojelusta yksi asia, jossa haluaisin esittää vielä kysymyksen esittelijälle kompromissien pohjalta, jota äsken esiteltiin kompromississa puhutaan äh, tällaista, äh, että normaalisti käytettävistä olevista kiinteistä linkeistä, mutta ei, tämähän on se, mitä suullisesti äsken esitettiin. Kysymys, että mikä on normaalisti odotettavissa oleva, mitä tarkoittaa tämä normaalisti odotettavissa oleva, voidaanko siitä huolimatta alittaa tämä taso, onko tällainen vuoden keskiarvo vai mikä, Tämä ei ole minusta riittävästi, äh, riittävän selvitetty, selvitetty, äh, riittävästi määritelty. Meidän pitäisi niin kuin reaalis, puhua reaalisesti määritellyistä äh, arvoista täytyy olla selvää, että teille yritykset tekevät selväksi, miten paljon verkkokapasiteettia oikeasti on, et, jotta ei sitten mainosteta tällä maksimijutuilla ja sillä tavalla eksytetään kuluttajia Siksi täytyy olla selville, mitä, mitä paljon on vähintään käytössä, jotta saadaan tätä verkkotoimintaa eteenpäin. Tämähän liittyy myös siihen, että televiestintäyritykset myös sopimus, sopimus, sopim, sopimusten perusteella niiden täytyy myös varmistaa tietty verkon infrastruktuuri ja niiden pitää pystyä takaamaan tämä ja tässä oli kysymys, tästä oli kysymys minun tarkistuksessani ja minun haluan kysyä, että mikä tämä normally available, miten sitä voitaisiin konkretisoida. Toinen kohta, jossa olen samaa mieltä Engströmin kanssa. Minusta on tärkeää, että silloin jos halutaan mahdollistaa se, että erikoistuneita palveluja on, joilla on tietty laatu, jotka oikeastaan poikkeavat, jotka voidaan ottaa vapaasti internetistä, että täytyy olla selkeät äh, määritelmät verkkoneutraaliudesta, jotta tällaiset epäselvyydet saadaan poistettua. Tästä on tehty paljon tarkistuksia, jotka osittain eivät ole, joita en välttämättä vastusta, mutta jos ne voitaisiin yhdistää hyvin, niin silloin voitaisiin myös selventää tätä verkkoneutraaliuden määritelmää. Odotankin jännityksellä sitä työtä, joka ensi viikolla on edessämme näiden määrittelyjen viilaamisessa, koska minusta on tärkeää tehdä selväksi, että verkon neutraalius ei voi tarkoittaa sitä, että, että kaikki eikä mitään tai sitten yhden tekevää. Me olemme aina keskustelleet muun muassa lapsipornosta ja laittomista sisällöistä ja niistä muista asioista. Tässä on sellainen asia, meidän täytyy sanoa, että olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa sitä tai tätä, mutta se vielä vaihtelee jäsenvaltioittain ja sitä ei saa, siihen ei saa vaikuttaa tällä direktiivillä, koska jos me otamme esimerkiksi tekijänoikeudet vakavasti, niin silloin meidän täytyy pystyä äh, puuttua peliin muun muassa tuomioistuimen päätöksillä. Meidän täytyy käyttää äh, puhtaita juridisia keinoja myös tietovirrassa, varsinkin silloin kun kyse lapsipornosta. Ja siinäkin meillä on yksiselitteisesti parlamentissa on linjattu kantoja, että tässä täytyy voida myös poistaa tällaiset tietyt sisällöt. Tämä on myös puuttumista tietovirtaan. Siksi meidän täytyy löytää selkeä määr- muotoilu, joka myös kunnioittaa asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Ja tämä voisi olla kompromissin kannalta hyvä pohja. Thank you. Kiitos muita puheenvuoropyyntöjä? Satun. You table so, some amendments. If I follow you. jos olen tyytyväinen tältä samaa mieltä siitä, että määritelmien pitää olla hyvin selkeitä. Kaunit sanat sinällä eivät vielä riitä, jos ei tiedä, mitä tarkoittaa, ne tarkoittavat. Minäkin tein e, tarkistuksia, mitä tulee siihen, että poistetaan maksuja tai liikahinnoittelua. Olemme varmasti samaa mieltä kaikki siitä, että tämä on yksi selkeä painopistealue meille. Näitä ratkaisuja todella kiihkeästi odotetaan myös kansalaisten toimesta. Kansalaisiahan me täällä edustamme, joten toivottavasti pystymme tämän asian hoitamaan. Siis, että poistetaan nämä liialliset maksut verkkovierailujen yhteydessä. Sen pitäisi kyllä olla iso prioriteetti meille. niin, jos ei ole muita puheenvuoroja, pyydän Anthony Wheelania kommentoimaan. Ja hän voi kenties antaa meille vielä lisäneuvoja. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen joutuessa sanomaan, että e- en puhunut hevosen sellaista matkalla minne Damaskokseen tai Suomanille, joten en ikävä kyllä voinut tulla tähän sovitteluun. Ja, mutta sitten olen painut merkille tämän hengen tässä valiokunnassa, joka on käsin tuntuva. Tietysti tässä meidän pitää välttää sitä, että pidämme liikaa kiinni vain välineistä ja muistamme tämän yleistavoitteen, johon olemme tässä pyrkineet. Nimittäin pitää pystyä varmistamaan sen, että meillä on aidosti yhteiset ehdot toiminnalle, toimintaedellytykset operaattoreille Euroopassa ja yleis, aidost yleiset kulutusolosuhteet myös kuluttajille kautta Euroopan. Komissio jatkuvasti on pitänyt parempana äh, tai esittänyt mieltymyksensä näissä kysymyksissä, niin kommentoisin nyt joitakin kohtia, joita on tullut esille kompromisseissa ja muissakin tarkistuksissa. Nehän tulevat hiukan eri perspektiivissä tietysti, mutta uskon, että äh, niissäkin yritetään jakaa tämä yhteinen tavoite. Ensin enkä yritä tekstuaalisesti kommentoida tätä suurta määrää tarkistuksia. Ensinnäkin korostaisimme sitä, että mikä väline sitten valitaankin tai by the rapporteur and tai mitä sitten esittelijät tai muut täällä parhaimmillaan pitävät, niin ne keinot, joilla todella yhtenä, yhdenmukaista saavutetaan, johon liittyy myös välttämätöntä, välttämätöntä joustoa joissakin tapauksissa, niin tähän pitää edelleenkin keskittyä, vaikkakin komissio on kovin tyytyväinen – kokemukseen ja tukeen, jota Berek on antanut esimerkiksi suuntaviivojen kohdalla eri kysymyksistä, jotka liittyvät täytäntöönpanopuoleen esimerkiksi, että saataisiin aika yhteisiä lopputuloksia, niin siltikin uskoaksemme, uskoaksemme vieläkin sitovilla täytäntöönpanotoimilla on ratkaiseva merkityksensä toiseksi. Ilmaisen tyytyväisyyteni siitä, että mikäli tulkaa tämän kaiken oikein, eri kompromissit pyrkivät ottamaan mukaan hu- huomattavasti kohtia, aspekteja komission ei ehkä aina ihan samo, samoin termein, mutta kuitenkin elementtejä, joita aikaisemmin on tarkoitus ottaa siihen mukaan, mutta olemmekin tyytyväisiä, että nyt konsensusta on kehittymässä tämän suuntaista niin, että näitäkin, joitakin näistä kysymyksistä kannattaa ottaa mukaan tähän harmonisaatiotoimintaan tässä vaiheessa. Aivan erityisen hyvä, vaikkakin sanoitte, että vieläkin on kysymyksiä, joista täytyy teidän mielestänne keskustella, mutta mikä nyt ymmärsin oikein, tuli mielestäni sellainen merkki, että mitä tulee niputukseen, jotka eivät liity tietoturvapalveluihin, niin siinä vielä pitää tehdä. Mutta tämä komission logiikka tässä kysymyksessä on ollut, että varsin tarkat säädökset tämänhetkisissä säännöissä sopimusten purkamisesta ja kuluttajien edusta ja kilpailun edusta, niin näitä voidaan tehokkaasti käsitellä, koska että ei, ei oteta tietoturvasään, niputettuja tietoturvasäännöstä ja oteta mukaan näihin. Me varmastikin mielellämme haluamme teidän kanssa niin tästä asiasta keskustella tulevina päivinä ja viikkoina. We, we are happy to see uh, further signals on, on the generalist. Ja sitten vielä tämä yleinen kysymys kuluttamisen rooli. Panen merkille tämän erityisen pyynnön, jonka Rova Bastos on esittänyt tästä asiasta samoin aika rajasta jo, tai ajasta, jonka pitäisi riittää palvelun vaihtamiseen. Olen myös tyytyväisiä siitä, että tämä voittaja-operaattori on se taho, jonka pitäisikin hoitaa tämä palvelun tarjoamisen vaihtoprosessi. Sitten mitä tulee 112 hätänumeroon, mehän tiedämme, että tämä on osa tämänhetkistä järjestelmää, joka on aiheuttanut tietyn tyyppisiä vaikeuksia käytännössä ja täytäntöönpanossa. Me tietysti olemme kovasti tyytyväisiä, että valiokunta kiinnittää huomiota tähän ja on jatkuvastikin niin tehnyt. Varmasti ymmärrätte, että vähän me olemme siis tietoisesti keskittyneet kysymykset, jotka voisivat nopeuttaa sitä, että saadaan aikaan kulut, kulut, kuluttajapuolta sisämarkkinatilannetta ja Meille on tärkeitä myös nämä vaikutusarvioinnit. Olen tietoinen hyvistä päätöksistä, joita on tehty, mutta siltikin tämä äh, Tämä on esitetty kaikkien toimenpiteiden kohdalla, joita olemme ehdottaneet. Sitten avoin internet ja erikoistuneet palvelut. Niin kuin te sanoitte, puheenjohtaja, teillä on vielä muutama päivä työaikaa jäljellä varjoistelun kanssa, kun hiotte varjoesteltä näistä kysymyksistä, joten puhun tästä lyhyesti. Me olemme samoin teidän kanssa, että tarvitaan mahdollisimman selkeät määritelmät näistä kiistanalaisista kysymyksistä. Me pyrimme kollegojemme kanssa Berekissä. Meillä on ollut vuosien ajan yhteistyötä näissä asioissa heidän kanssaan ja pyrimme vielä hienosäätämään ajattelua ja tämä saattaa johtaa hyvinkin tekstin muotoiluratkaisuihin. Sitten vielä muistaisin yhdestä asiasta, josta olen ehkä ennenkin täällä puhunut, nimittäin kun pyritään selkeyteen, sen ei pitäisi kuitenkaan ylittää teknologisia vaiheita, tai ei pitäisi unohtaa sitä, että teknologia varsin nopeasti. Tämä saattaa aiheuttaa turhautumista käytännössä, että kaikesta ei ole tarkasti säädetty, mutta kuitenkin meistä periaatteen lähestymistapa on sellainen, joka tässä pitää hyväksyä. Taisin kuulla vähän suuntaista teiltäkin puheenjohtaja, kun sanoitte, että meidän pitää keskittyä avain piirteisiin esimerkiksi erikoistumista palveluissa ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä jatkossa teidän kanssanne. Kiitos. Well, thank you for... Kiitos hyvin rakentavasta vastauksesta, vaikka minun on kyllä vielä vakotettava tästä meidän, lähestymis, tästä meidän lähestymistavasta ja siitä, kuinka me tuemme kuluttajan oikeuksia tässä asiassa. Moni näistä tarkistuksista näyttää runsailta, mutta päävaltaosa näistä ajatuksista on mukana jo yleispalveluista ja käyttöoikeuksista annetussa direktiivissä 2009 vuonna päätettiin tämä täällä tämä palveluntarjan vaihdon nopeus nostettiin jo esille ja me valiokunnassamme vahvistimme 2009 vuoden komission ehdotusta kyllä, joten en usko, että me uskon, että me olemme yhtä mieltä siitä, että kuluttajia pitää tukea, mutta kenties meidän pitäisi katsoa, että nyt jatkamme sillä tiellä, jonka olemme yhdessä luoneet, ja meidän pitää sääntelijöitä painostaa edelleen siten, että ne jatkavat tämän direktiivin asettamien puitteissa, eikä luoda uutta asetusta, sillä mielestäni tässä harmonisointi saattaisi aiheuttaa harmeja sääntelijän työskentely, eikä tämä ei ole oikein tie eteenpäin. Pahoitella, että nyt toistan tämän. Tässä on nyt kyllä perustavanlaatuinen mielipideero, mutta parlamentissa me kyllä olemme varsin päättäväisiä liikkumaan tähän suuntaan ja meidän kantaa ei kyllä helpolla hetkauteta, joten tässä olen pahoillani, että komissio tulee olemaan kyllä veden saartamana tässä asiassa – mutta me tulemme liikkumaan oman suuntamme. No, me voisimme vaihtaa kyllä näkemyksiä siitä, kuinka tämä liittyy palvelunippudirektiiviin ja mahdollisuuteen äh, vetäytyä sopimuksesta tai ja tai näihin kollegojen tekemiin muutoksiin. Olette varmasti... Tässä puhuttiin tästä teknologianeutraaliudesta ja siitä, miten tämä avoin internet-yhteys asetus niin no, se tämän erillään niin uh, auttaa kyllä myös tätäkin asiaa. Vera Heinin näkemykseen minun täytyy sanoa, että olen kyllä eri mieltä hänen kanssaan, hänen lähestymisestään, mikäli kaikki kohdat, jotka tarkistuksessa tuotiin esille ja otettaisiin eri sanamuotoihin mukaan, niin meillä olisi vielä mahdottomammin monimutkainen määritelmä. Ja minä palaan nyt tähän, te, tähän minun kantaani. Meidän pitää olla hyvin seikkaperäisiä tämän asian suhteen. Meidän pitää keskittyä siihen, mitä me haluamme. Muistaisimme heijeniä ja muita, että tämä neutraalius, sitä ei voida määritellä, sillä ihmiset eivät ole sitä yhtä mieltä. Tämä on vaikea lähtemis, lähtökohta, sillä tämä verkkoneutraalius, mikäli siitä ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten on vaikea säännellä siitä määritelmä. Meidän pitää aikaiseksi sellainen teksti, joka antaa ohjeita kansalliselle sääntelijälle siten, että kansallisissa säännöksissä ei luoda vielä lisäkonsepteja, jotka hankaloittavat kaikkien elämiä näitä tässä, siten, että tässä olisi olemassa monta hankalaa säännöskokonaisuutta. Mielestäni tätä pitää katsoa siltä silmältä. Toivottavasti näitä minun näkemykseni voidaan katsoa myötämielisesti. En usko, että kaikki niitä tulevat tukemaan, mutta tämä nyt on kuitenkin meidän työmme lähtökohta. Ja kaikki, mitä me lisäämme tähän ydinmääritelmään, niin sen pitää todellakin tuoda lisäarvoa siinä, että kansallinen sääntelijä ymmärtää paremmin, mitä tehdä. Tämä periaatelähtöinen lähestymistapa on erittäin tärkeä, toivottavasti komissio tämän ymmärtää. Se on tärkeää siinä, että ymmärrämme, kuinka meidän tulisi liikkua eteenpäin. Odotan innolla vastaustanne, kun tapaamme sitten niitä muita erityiskohtia, näitä kohtia nostin esille vastaus. No, nämä asiat käsiteltiin, mutta kysymys tästä novioiden mittaamisesta. Tämä on vaikea aihe siinä, että ollaan taloudellisia tämän luonnostelun suhteen, eikä viedä tätä liian pitkälle. Nostai, kiinnittäisin verheijänin huomioon kompromissiehdotukseni niin sivulla 17, sillä hän siitä huomaa, että uudessa 3a-lausekkeessa olemme kuulleet sidosryhmiä, että pitää olla selkeät puitteet sille, kuinka lasketaan nopeuksia, mitkä ovat nämä palveluiden puitteet, mikä on sisältö, sen muoto ja kuinka se julkaistaan mukaan otettuna laatusertifiointijärjestelmät, ja se on ainoa tapa, jolla me voimme edetä. Me emme voi ottaa tähän näitä mm, seikkaperäisiä keskiarvoja tai muita toimenpiteitä. Tämä tulee muuttumaan aikojen saatossa ja ennen kaikkea kun puhutaan mobiili, internetistä, niin tämä on hyvin monimutkainen asia johtuen mm, näistä muutoksista kuluttajien olosuhteista, kuluttajan sijainnista, missä sijainnissa he ovat, onko suuri tapahtuma, vaikkapa uusi vuosi, kun kaikki lähettävät viestejä toisilleen, voidaan jatkaa loputtomiin, joten tulee olla riittävän tukeva peruste, että tätä asiaa voidaan rakentaa. Voidaan puhua mielestäni siitä, mikä on yleinen nopeus, jota päästään käyttämään, ja mitä järjestelmää mikä järjestelmä on käytössä, mikä on se normaali nopeus, joka on käytettävissä silloin, kun käyttää internetyhteyttä. Ja tämän pitää olla se perusta, jonka pohjalta kuluttaja katsoo, saako hän luvatun palvelun laadun. Useita toimia on aloitettu operaattoreita vastaan, kun he ovat liiotelleet – kuluttajalle tarjottavaa internetpalvelua ja sen nopeutta. Eli se, mitä mainostetaan ja se, mitä esitetään näissä esisopimuksellisissa asiakirjoissa, niin se, mitä todellisuudessa toimitetaan kuluttajille, niin nämä asiat pitäisi saattaa samalle tasolle siten, että ihminen, joka tekee sopimuksen, niin hänellä on selkeä näkemys siitä, mitä hän tulee saamaan palvelun tarjoajalta. Päätämme keskustelun tähän ja sanomme, että tämä, tämä laajamittainen määritelmä tehdään sitten myöhemmin. Me voimme katsoa johdantosan kappaletta. Komissio, komissiolla taisi olla johdantosan kappale omassa asetusehdotuksessaan, niin voimme katsoa, mikä tämä kuvaus on, ja se voitaisiin kenties ottaa mukaan kompromissiin. Mikäli muilla ei ole enää sanottavaa, niin Kiitän kaikkia osallistumisesta tähän tärkeään työhön. Me kokoonnumme ensi viikolla liittyen verkkoyhteyteen ja me hyväksymme tämän tammikuun lopulla siten, että tämä osuu yhteen teollisuusvaliokunnan hyväksymispäivälle, joka on 27. päivä. Me emme tule julkisesti puhumaan kompromissitarkistuksista pitää katsoa aikataulu, mutta mikäli näin on, niin sen pitäisi olla äänestystä edeltävänä päivänä. Minä kiitän ja siirrymme esityksestä viimeisen kohtaan, joka on Solvit-mietintö. Onko Lockegard täällä? Hän on saapumassa lentokentältä. Hän, hän on määrä saapu 11.20 ja kello on nyt 11.19. Sorry, Mr. Lokegaard is... Lokegaard on nyt päässyt katoamaan. Äh, can we talk to him on his, can we see where he is? I think... Saisimmeko hänen yhteyden, missä hän on? He's going to be... Mikäli hän ei pääse paikalle, niin joudumme päättämään kokouksen. Odottaisimmeko viisi minuuttia? Ehdotamme, että keskeytämme kokouksen aina puoli 12 saakka. Olisi hienoa, että koordinaattorit huolehtivat siitä, että esittelijät saapuvat paikalle silloin, kun heidän on tarkoitus saapua paikalle. On ikävä, kun muut tulevat paikalle ja esittelijät eivät tule. Jatkamme kokousta puoli 12. Mikäli Ricard ei ole silloin paikalla, joudumme löytämään uuden ajankohdan hänen mietinnön käsittelemiselle. Thank you.

Uh, right, uh, ladies and gentlemen, um... Hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa uh, juuri taivaallista saapuneen esittelijämme. Ja hän on tullut juuri lentokentältä. Hän esittelee hänen näkemyksensä esitettyihin tarkistuksiinsa, joka koskee solvittia sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoja. Ja meillä on varjoesittelijöitä tai heidän sijaisia paikalla. Ja myös muutkin ovat tervetulleita puhumaan. Ja Grevin tervetuloa DG Marktista. Hän on ollut usein meidän vieraana. Hän voi myös esitellä näkemyksiä, tai komission näkemyksiä. Mm, annan nyt puheenvuoron Esittelijän voi puhua niistä yhdestä tarkistuksesta. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta teille kaikille. Kuten puheenjohtaja äsken sanoi, olen todellakin pahoillani, että olen näin myöhässä, mutta saavuin juuri Taivanilta. Se oli mielenkiintoinen kokemus ja voi vain vahvistaa, että Taivan todellakin tarvitsee tätä FTAta ja se oikeastaan anoo sitä meiltä. No, tässä nyt kuitenkin olen, enkä muuta voi. Ja se 49 tarkistusta olen tutustunut niihin kiinnostuksella. Ja suhteellisen alhainen tarkistuslukumäärä osoittaa, että minun linjani tässä mietinnössä on saattanut tulla radikaali, mutta ei kuitenkaan synnyttänyt mitään vasta rintaa tätä mietintöä vastaan. Tässä valitsava laaja yksituumaisuus yksituumaisuusviestistä, jota lähetämme komissiolle tästä. Ja tämä oli samantyyppinen tilanne kuin joulukuussa. Olen myös todennut äh, päällekkäisyyksiä tässä tarkistuksessa. Tietenkin pyrin laatimaan kompromissitekstejä. Muun muassa voi mainita tämä tietoisuuden nostattaminen ja yritysjärjestöjen rooli ja parhaiden käytänteiden jakaminen ja niin poispäin. Jotta sitten tämä tilanne olisi, pysyisi myönteinen, meidän täytyy pitää määritellä tämä aikataulu, joka on 23. päivä. Niin minun toimistoni panee kiertoon kompromissitarkistukset tänään varjoille, joko tänään tai huomenna. Ja sitten voitte sitten tutustua näihin ennen ensi viikon tiistaista. Ja tarvittaessa voimme tietenkin kutsua varjot koolle jos te pidätte tätä hyvänä ajatuksena muilta osin. Voidaan viestiä sähköpostitse. Luulenpa, että tässä se. Ja odotan kernaasti kommentteja. Kiitos. Uh, Mrs. Toon. Mikrofoni. Uh, Mrs. Hanslik, unfortunately, can... ei ikävä kyllä voi olla paikalla, mutta hän pyysi minua lukemaan seuraavan teille. Käytän puolaa, koska tämä tekstikin on puolaksi. Więc pani Hanslik uważa, że solvit należy roz... Rova Hanslik on sitten tätä solvikkia. Edelleenkin pitää pitää menestystarinana. Se on hieno väline, jolla voidaan ratkaista ongelmia. Kuitenkin sen potentiaalia ei ole vielä täysin käytetty hyväksi. Monet ovat tehneet meistä tarkistuksia ja niiden tarkoituksena on tehostaa järjestelmän toimintaa, joten nämä tarkistukset ovat ihan oikeansuuntaisia. Kun halutaan parantaa järjestelmää, on parempi, on hyvä var, var, varmistaa parempi koulutus. Ja äh, Rovhansikin tarkistuksessa puhutaan juuri tästä tarpeesta pitää parantaa siis solvitia ja käyttää sen potentiaalia hyväksi, mutta se riippuu siis työntekijöiden pätevyystasosta, mutta tarvitaan myös enemmän ihmisiä voimavaroja Solvit-keskuksiin, ja tämä tarkoittaa sitä, että lisää varojakin tarvitaan. Tarvitaan tiettyjä taloudellisia investointeja myös, että voidaan parantaa yhteistyötä Solvit-keskusten välillä. Rova Hanslik on samaa mieltä tarkistuksista, joista, joissa tästä puhutaan. Tarvitaan myös parempaa tiedottamista kansalaisille ja yrityksille Solvitin mahdollisuuksista. Se on myös välttämätöntä. Rova Hanslik on tehnyt tarkistuksia tästä aspektista, samoin muista. Samoin muut tar- parlamentin jäsenet, samoin esitellään itsekin. Mitä tulee sitten muihin politiikkoihin, kuten sosiaaliset oikeudet tai kotimaan sosiaaliturvapalvelut. Rova Hanslikilla on hiukan epäilyä sen suhteen, pitäisikö näistä kysymyksistä puhua tässä yhteydessä. On tehty joukko tarkistukset, jotka ovat samanlaisia kuin Rova Hanslikin tekemät. Esimerkiksi tarkistukset jotka koskevat parhaimpien käytäntöjen vaihtoa tai käsittelevät läheistä yhteistyötä kauppakamarien, kauppakamarien tai teollisuutta edustajien järjestöjen kanssa. Rova Hanslik tukee tällaisia tarkistuksia. Tietystikin kaikki solvit keskust vaihtavat näitä hyviä käytäntöjä, mutta pitäisi vielä tiivistää tällaista vaihtoa entisestään. Ja tässä tarvitaan sen takia eh, taloudellisia investointeja. Rova Hanslik tukee myös tarkistuksia, jotka tarko- pyrkivät siihen, että eri sosiaaliset ryhmät voivat paremmin käyttää solvit-järjestelmää, kuten esimerkiksi vammaiset tai ikääntynyt väestö. Salvik tukee, Solvi, äh, Hanslik tukee sitä, että seurataan tarkemmin sitä, miten solvikjärjestelmä etenee myös äh, talouden ohjausakson yhteydessä. Jäsenvaltioiden pitäisi itse asettaa aikarajat äh, kistoratkaisuille. Tämä on hiukan ongelmasta. Tässä pitää muistaa se, että Aikarajat tapausten käsittelylle tietokannassa ovat samat kaikille solvit-keskuksille, joten olisi varsin hankalaa, että sellainen, että jäsenvaltiot ottavatkin käyttöön erilaisia aikamääriä. Mitä tulee näihin solvitkeskusten virallistamisiin, meidän pitäisi pohtia kaikkia etuja ja haittoja, jotka tällaisen ratkaisumalliin liittyvät jos korvattaisiin solvit suositus lainsäädännöllä, niin ei se välttämättä johda siihen, että solvit verkko alkaa paremmin toimia. Loppujen lopuksi ihan se toimii jo varsin mallikkaasti tai epävirallisessa muodossaankin. Rova Hanslik tukee tätä yleistä suuntaa, joihin tarkistuksella pyydetään ja haluaisi myös kiittää kaikkia yhteistyöstä. Grazzi sur President u sena tajba li jilek u anke lill membri kollha ta' dan il-komitat. L-emendi li għanna u Kiitos puheenjohtaja. Nämä tarkistukset, joita on, on, jotka on, on esitetty, ovat sellaisia, joita voin ä, tukea. Luulenpa, että ne edelleenkin ä, menevät oikeaan suuntaan. Uskon, että että tämä suunta on hyvin tärkeä. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on myös ihmiset ja yritykset ovat meidän linjamme takana. Nämä ovat olemassa olevia välineitä ja niitä täytyy voida käyttää tehokkaasti ongelmien ratkaisemiseksi. Kansalaiset ja yritykset, niillä on oikeus, heillä on oikeus oikeudenmukaisiin ratkaisuihin ja mahdollisimman nopeasti ja heidän täytyy myös tietää niistä välineistä ja työkaluista, joita heidän käytettävissä on, jotta he voivat käyttää niitä ja jotta he voivat käyttää myös sisämarkkinoiden antaa tarjoamia etuja. Nämä ovat keskeisiä näkökohtia, jotka halusin mainita. Resurssit ja työkalut ja välineet, ne täytyy mainita niin kuin tässäkin yhteydessä. Ja olen ottanut nämä asiat mukaan tarkistukseni, jotta voisin varmistaa että, että, että, että muun muassa solvit pystyy näitä ongelmia ratkomaan. Meidän täytyy sisällyttää myös vammaiset ja ikääntyneet tähän. Tämä on sellainen, ehdot, sellainen aloite, jota ehdotan, täytyy, on sellainen, että solvit täytyy saada lähemmäksi kansalaisia. Ja sen täytyy pystyä toimimaan myös alueellisella tasolla, vaikkakin toimivalta on jäsenvaltion tasolla mutta sen täytyy voida toimia myös paikallisella ja alueellisella tasolla, jotta se olisi lähempänä kansalaisia. Kaksi näkökohtaa vielä, jotka ovat minulle tärkeitä. Kappale 24, jossa osa Euroopan talouden ohjausjaksosta pyrittäisiin siirtämään Kohdassa 25 tässä mietintöluonnoksessa meidän täytyy mitata todellinen eteenpäin, mikä solvititasolla on tapahtunut. Meidän täytyy myös puuttua muutostarpeisiin lainsäädännön tasolla, ellei me tavoitteisiimme pääse. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että me pääsemme tavoitteisiimme, todellisiin tavoitteisiin, mutta me uskomme myös, että meidän täytyy olla myös kunnollisia tavoitteita ja muodollisia tavoitteita, ja, jotka liittyvät solvititään. Ja tärkeää myös tietää, miten solvitkeskukset toimi, toimivat, vaikkakin niin, niin saattaisi olla kaksinkertainenkin työtaakka. Tiedämme, että, että on olemassa EDR e, e, e, ja muita tällaisia, ja ODR, jotka ovat vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Meidän täytyy selvittää, millä tavalla nämä, nämä toimivat käytännön tasolla. Siksi meidän täytyy pohtia kaikkia mahdollisia mekanismeja ja välineitä, työkaluja riitojen ratkaisuissa. Ja samaan aikaan meidän täytyy pohtia sitä, miten olemassa olevat mekanismit toimivat, jotta voisimme selvittää, miten voimme panna ne paremmin täytäntöön tulevaisuudessa. Meillä täytyy olla tavoitteita, jäsenvaltioiden tasolla solvitkeskuksia varten. Ja tämä on sellainen, mitä me tuemme ja me toivomme, että voimme kaikki yhdessä tukea sitä. Odotamme yhteistyötä esittelijän kanssa ja muiden pariesittelijöiden kanssa. Ja esittelijän tekemästä ehdotuksesta voin todeta, että voimme mennä eteenpäin kahdenkeskisellä tasolla sähköpostitse tarvittaessa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos, Ryle. Vielen Dank. Ich denke auch... Kiitoksia. Me voimme että mahdollisesti myös sähköpostitse. Monet tarkistukset parantavat tekstiä, ne ovat hyödyllisiä, mutta minulla on sellainen vaikutelma eräiden tarkistusten kohdalla, valitettavasti tarpeella ei ole täällä, että ne eivät välttämättä liity tähän koko aiheeseen. Esimerkiksi kysymys julkishallinnosta jäsenvaltioissa ja yhteistyöstä komission kanssa – ja sitten kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnin rohkaiseminen. Eihän se ole Solvitin tehtävä. Minusta olisi kyllä hyvä, että ei yrittäisi täällä parlamentissa, antaa, ei pyrittäisi antaa uusia tehtäviä Solvitille. Me olemme todenneet, että Solvitilla jo nykyäänkin ongelmia saada tehtävät ratkaistua tyydyttävästi. Ja siksi meidän täytyy pitää kiinni siitä, että Solvitti keskittyy olemassa oleviin tehtäviin. Ja ja kansalaiset saavat siitä myös tietoa, mitkä ovat Solvitin tehtäviä. Siis tämmöinen on myös Hanslikin tarkistus numero 19 on tämän tyyppinen. Meidän pitäisi keskittyä oleellisiin tehtäviin, mutta muuten tämä on hyvä mietintö, minä tuen sitä. Uh, thank you very much. Kiitos paljon, Myröille. Ashley Foxin puolesta voin sanoa, että hän on yhtä mieltä varsin pitkälle siitä, mitä kollegoja, kollegat ovat sanoneet. Ja tarkistukset vahvistavat sitä, mitä esittäjä on tehnyt, joten uskon, että me saamme jälleen kerran erittäin vahvan ö, mietinnön ja komissio varmasti kertoo, kuinka tätä voidaan viedä eteenpäin. Fox nosti esille tiettyjä huolenaiheita, joita myös meillä oli jotkut edustajat ovat nyt laajentamassa salvitin soveltamisalaa, kun me toisaalta haluaisimme saada, että se pystyy suorittamaan sen päätehtävät, että saa riittävät resurssit ja tuki tähän ennemmin kuin että lisättäisiin lisätehtäviä solvitin piiriin, jo, joita se ei välttämättä pysty viemään läpi. Ja tässä mietinnössä halutaan antaa jäsenvaltioille riittävät resurssit ja läpinäkyvyys näkyvyys solvitin käyttöön. Ja se on tässä tarkoitus, ja sitä emme halusi välttämättä laimentaa, vesittää. Ja annan Lökegardille kollega Foxin muistiinpanot on tietysti joiden kanssa me olisimme hieman varovaisia ja me haluaisimme, että tiettyjä asioita ei oteta mukaan. Lökkegardin mietitön ne vesittäisivät alkuperäistä ehdotusta. Solvit on yleismaailmallinen palvelu, jota kaikkien pitäisi käyttää, jotka ovat sisämarkkinoiden kanssa tekemisissä. Ja tästä seikkaperäisestä seurannasta on selvinnyt, että nämä keskinäisesti tunnistettavat pätevyydet, joka on tärkeä asia, ja palveluiden ja markkinoille pääsy, joihin me kiinnitämme myös paljon huomiota, ja näille ihmisille niin he suhtautuivat hieman penseästi solvittiin. Joten kun katsoo kaikki niitä ongelmia, joita on ilmoitettu olemassa oleviksi, niin, niin se on tärkeää. Uskon, että Fox tukee esittelijää tässä yleisessä suuntauksessa, johon hän on mietintöä viemässä. Muita puheenvuoropyyntöjä pyydän Grovenia kommentoimaan tarkistuksia ja mietintöä yleisesti ottaen. Um, thank um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jälleen ilmaista kiitoksemme herra Lokegordille ja muille jäsenille laajasta tuesta Solvitille, ei vain nyt, vaan jo vuosien ajan. Mekin olemme kovasti tyytyväisiä näistä kriittisistä kommenteista, joita olette ottaneet mukaan mietintöön koskien myös näitä jatkuvia resurssiongelmia, joita Solvit-keskuksessa on ollut puuttuu henkilöstöä, mutta joskus asiantuntemusta ja koulutusta myös henkilökunnan kohdalla. Olemme kovasti tyytyväisiä, että tähän asiaan on tartuttu ja tarkistuksia on tehty, joilla vielä tätä edelleen vahvistetaan. Sitten toinen kohta koskee yritysjuttujen ratkaisua Solvetissa. Tässä yhteydessä emme ole ollenkaan tarpeeksi ei, näitä yrityksistä tulevia valituksia ei ollenkaan tule tarpeeksi. Jos on tulevat solvitiin, niin silloin niitä on jo varsin hankala ratkaista. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää herra Lokegoordia erittäin rakentavista ajatuksista, joita hän on ilmaissut kahden keskisissä brainstorm-kokouksissa, joita olemme järjestäneet ja olemme tarttuneet näihin näistä asioista joihinkin. Meidän pitäisi saada ensinnäkin suurempaa avoimuutta aikaan, mitä tulee näihin eroihin – yritysongelmien ratkaisussa ja, he, ja kansalaisten ongelmien ratkaisussa, koska yrityskysymykset ovat monta kertaa monimutkaisempia, niissä on suuremmat äh, taloudelliset panokset usein jäsenvaltiotasolla, ja se on vaikeampia ratkaista myös. Joten kannattaisi tavallaan ensimmäisenä askalla, askalla ottaa esimä ero selkeämmin kuin tällä hetkellä on vielä tilanne. Olemme samaa mieltä myös siitä, että tarkistukset ja mietintö ovat pitkälti samansuuntaisia, niin kuin ja näin haluaisimmekin solvita ja kehittää. On vain neljä erityiskohtaa tarkistuksissa, joiden kohdalla hiukan esittäisin muutaman varoituksen sanan, jossa meistä ollaan hiukan erilainen kuin me olemme olleet. Ensimmäinen koskee näkyvyyttä ja tiedottamista tai mainostamista. Meistä vain se, että solvit ja painos, mainostaa, niin se ei vielä sinällään riitä, koska on varsin vaikea että ihmisille, mikä on Solvitin toimialla. Ja meistä parasta olisi edistää Your Europe, sinun Eurooppasi välinettä. Sehän on tavallaan tällainen suratin väline, jonka kautta me voimme näyttää ihmisille oikeaa tietä ja aina, aina se ei ole solvit. Jos heillä on ongelma vaikka yrityksensä kanssa, niin heidän pitäisi kääntyä solvitin puoleen, vaan myös kuluttajakeskusten puoleen, jotka myös ratkaisevat ongelmia, mutta eri kontekstissa. Myöskin sinun Euroopasi-portaali antaa myös neuvoja. Monet kääntyvät Rovitin puoleen, jos haluavat selvennystä asioihin. Meistä tässä on parasta toimia niin, että ei edetetä solvitia ainoana välineenä, vaan edistetään sinun Eurooppasi portaalia koko paketin yhteydessä, kun ajatellaan apua, jota voimme tarjota kansalaisille ja yrityksille. Sitten toinen kohta koskee sitä, että ilmeisesti tarvitaan lainsäädäntöä solvitia varten, tai ihmiset ovat tätä mieltä. Me olemme tästä aikaisemminkin keskustelleet solvitkeskusten kanssa, ja tämän pohjalta olemme sitä mieltä, että ei ole tarvetta lainsäädännölle ja se olisi myös tavallaan riski tai uhka, koska jos pannaan asiat lainsäädäntömuotoon, niin silloin jäsenvaltiot alkavat toimia paljon virallisemmin näiden ongelmien suhteen, joista raportoidaan ja he pelkäävät ennakkotapauksia, he haluavat ottaa paljon enemmän laillista tukea eri muodoissa mukaan ja monta kertaa ei ole enää mahdollista ratkaista, no- ratkaista näitä ongelmia kymmenessä viikossa, joten tässä solvitin nopeus kärsisi suuresti. Kolmas asia, ehdotus, joka on tehty 37 tarkistuksessa, kyse on siitä, että alueellistettaisiin solvit me puolellamme kovasti sitä, että lisätään yhteistyötä alueellisten tahojen ja Solvitin välillä, mutta olemme huolissamme kuitenkin siitä, että tällainen alueellistaminen joutuisi sirpaloituneisuuteen. Jo nytkään Solvit-keskuksella ei niin kovin paljon tapauksia ratkaistavana, joillakin on vain viidestä kymmenen tapausta vuodessa. Ja jos tämä levitetään vielä alueellisesti, niin en usko, että se mitenkään parantaisi palvelun tasoa, koska me voimme nähdä, että solvitkeskukset, joilla on paljon koko, kokemusta ratkaista ongelmia, monta kertaa ne pärjäävät paljon paremmin, niillä on paremmat yhteydet ja ne todellakin hyödyntävät mittakaavaetuja solvit ratkaisukysymyksissä. Ja jos tämä poistetaan, niin silloin heikentyvät nämä mittakaavaedut. Siis yhteistyötä kyllä, mutta ei pidä hajauttaa solvitia alueellisiksi keskuksiksi tai toimistoksi. Ja sitten kun tuen vielä komasti näitä äsken kuultuja kommentteja Rovan Ryylältä ja Herra Haaberilta, nimittäin täytyy pitää kiinni tästä suunnasta. Ei pitäisi antaa liika, liian monia tehtäviä solvit koriin. Kun heillä on kerran rajallinen määrä resursseja, heidän pitäisi keskittyä ydinkysymyksiin, jotka kuuluvat heille. Ja jos he tässä onnistuvat, niin silloin meidän pitäisi olla kovasti tyytyväisiä, joten ei pidä vesittää solvitin tarkoitusta, vaan pitää se tällaisena tehokkaana, nopeana ratkaisun, ongelmanratkaisuvälineenä kansalaisille ja yrityksille. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Pyydän Lökkäkandia vielä vetämään yhteen ja muistuttaisin kaikkia, että me käsittelemme 22. päivä kompromissitarkistuksia ja ne, niistä äänestetään sitten seuraavana päivänä. Ja sanoisin vain, että haluaisin kiittää kaikkia kommenteista. Näyttää siltä, että kaikilla ryhmillä on hyvin rakentava lähestymistapa. Pyrin saamaan kaikki asiat mukaan, pyrin ottamaan kaikki eri kommentit huomioon. Sen ei pitäisi olla kovinkaan suuri taakka. Kiitän komissiota hyvin pätevistä kommenteista. Olemme niistä näitä asioita käyneet läpi meidän välisissä kokouksissa. Ja kiinnitän tähän läpinäkyvyyteen, näkyvyyteen huomiota. Ne olivat hyvin hyviä komment- olivat, olivat hyviä kommentteja ja sitten se, että keskitytään tähän ydinalan. Se oli myös terve huomio, ei pidä luoda solvit keskuksille lisätaakkoja. Olemme puhuneet näistä säädöksistä. Mielestäni on tärkeää, että meidän valiokuntamme lähettää vahvan viestin. Olen tietoinen varovaisuudesta ja huolista, joita täällä on ilmennyt. Ja meidän ei pitäisi ainakaan pahentaa asioita. Meidän pitää olla sananmuodon suhteen hyvin varovainen. Uskon, että me löydämme tähän keinon, mutta vielä kerran uskon, että poliittisesti katsottuna tälle valiokunnalle on erittäin tärkeää se, että me vedämme yhteen nämä vuodet, joita Solvitin kanssa on vietetty, ja on hyvä, että me lähetämme ympäröivälle maailmalle viestin, että jäsenvaltioiden tulee keskittyä tähän, ja me todellakin olemme tosissamme, kun näin sanomme, ja se on aikomus ihan vain selventääkseni, mitä tulee sähköposteihin. Minä kuulin nämä kommentit, niin voimme jatkaa sähköpostitse yhteydenpitoa. Muutama nyökkäys näkyi. Ja uskon, että 22. päivä meillä on sitten jotain, mitä esitellä. Kiitos paljon, kiitos paljon varjesitelijöille, jotka olivat läsnä. Mm, tähän päätämme tämän kokouksen. Kiitos osallistujille ja kiitos verkon välityksellä meitä seuranneille ja tammikuun kokous on keskiviikko 22. Ja, päivä, ja silloin käydään läpi näitä kompromissitarkistuksia. Ja sitten meillä on tämä yhteydessä oleva maanosa, tämä minun mietintöni, Schwabin mietintö, Lökegardin mietintö iltapäivällä kello 15. Hatsidakis, ministeri Hatsidakis puhuu Kreikan puheenjohtaja kauden ohjelmasta ja halusin varmistaa, että me olemme täällä runsaslukuisina. Ja lisäksi olisivat esittelijät ovat täällä kysymässä kysymyksiä. Ja sitten seuraavana päivänä, torstaina 23. päivä, omistamme kokouksemme äänestyksille – ja ehdotan, että äänest... aloitamme kokoukseen 9.15, että ihmiset pääsevät hieman aikaisemmin pois. Näin ollen voisimme käydä läpi nämä äänestyskuviot ja sitten iltapäivällä ei ole tarvetta kokoontua, olemme niin paljon aikataulusta edellä. Siinä siis seuraava kokouksemme odotan innolla teidän näkemistänne kaikille. Hyvää uutta vuotta! ja näin teidät Strasbourgissa. Meillä on silloin tämä suuri tapahtuma. Kaikki nämä eli julkisen hankintojen paketin osaset hyväksytään. Tämä on keskiviikko-iltapäivänä, eikö tiistai-iltapäivänä kello 15. Meillä on myös Rosforin paketti kuluttajaohjelmasta. Odotan teidän näkemistänne. Kiitos näkemiin. Morton, you can have Ashley's comments.